Well, good morning everybody. Hyvää huomenta. On mukava nähdä, kuinka moni kiinnostunut, asiasta kiinnostunut kollega on saapunut tänne jo kun on seitsemän minuuttia kokouksen alusta kulunut. No, aloittakaamme tämän päivän kokous esityslistasta. Kusek saapuu tänne kyllä iltapäivällä, mutta hän pahoittelee, ettei nyt päässyt. Mutta saapuu sitten ennen kokouksen loppua. No niin, tämän päivän esityslista niin sisältää minun ilmoitukseni siis. Ja tässä esitän ensiksi, että aamulla ei, siis huomenna aamulla, siis torstaina 17. päivänä 9.12.30 välillä ei ole meidän valiokunnallamme kokousta. Valitettavasti näin ei voinut järjestää aamulla kokousta, koska ulkoiset asiantuntijat eivät päässeet, joten meillä on iltapäivällä kokous. Emme saaneet sitä vaihdettua aamuksi, eli jatkamme sitten iltapäivällä STOA-asiantuntijoiden kanssa keskustelua. Ja sähköpostitse teille on ilmoitettu teollisuuden reiluista markkinoista tiedonanto esityslistan kohta kahdeksan oikeudenmukaiset markkinat elinkeinoelämälle on siirretty eteenpäin, joten me äänestämme ainoastaan kahdesta tämän päivän kokouksessa. Onko sanottavaa esityslistaa? Mikäli ei, niin siirtykäämme kokouspöytäkirjojen hyväksymiseen eli maaliskuun 21. päivältä tältä vuodelta. Onko pöytäkirjan sanottavaa? Ei näemmä. Jos siis ei ole vastustettavaa kokouspöytäkirjoissa, niin pöytäkirjat hyväksytään. Näin voimme sitten käsitellä ehdotusta parlamentin ja neuvoston asetukseksi terveysteknologian arvioinnista ja direktiivin 2011-24 muuttamisesta. Ja tässä esittelijänämme on Liive Weering Allodesta. Ja nyt aika on koittanut sinun esitellä tätä asiaa meille. Muistuttaisin ainoastaan siitä, että kun terveysteknologia-arvioinnista on tehty yhteistyötä vapaaehtoispohjalta, niin komissio on päättänyt muuttaa tätä pakollisemmaksi. Eli tämä on merkittävä asia kansalaisten kannalta ja minäkin tiedän tästä taustani vuoksi melkoisesti. Eli nyt ensimmäistä kertaa keskustelemme aiheesta ja Envi on vastaava tässä komiteana tavanomaisessa lainsäädäntömenettelyssä toimimme ja nyt muistuttaisin, että ei tässä ole sen kuumempi kiire. Meillä on puoli tuntia aikaa keskustella asiasta ja tässä valmistelija Weirink saa viisi minuuttia esitellä mainiota ajatuksia. Olkaa hyvä. I will be brief. Kiitos. Puhun lyhyesti. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvät komission edustajat. Kiitokset, että pääsitte tänne tämän lainsäädäntölausunnon esittelijänä. Kerron lyhykäisesti tärkeimmistä seikoista, jotka esitän liittyen komission ehdotukseen. 20 vuotta on tehty vapaaehtoista yhteistyötä ja on hyvä, että komissio on tehnyt ehdotuksen tehdä tehokkaampaa yhteistyötä, mitä tulee näihin yhteisiin hankkeisiin nykyisellään. Eh, noin 50 tahoa eh, hoitajataho toimii EU-ssa ja ne käyttävät erilaista metodologiaa eri kapasiteeteista puhuttaessa. Ja tämä on johtanut sirpaloituneisiin menettelyihin ja tapoihin. Johdonmukaisempaa menettelyä tarvittaisiin, mitä tulee esimerkiksi kliinisin toimin. Sellainen olisi toivottavaa. Terveysala on erittäin tärkeä osa talouttamme ja kymmenisen prosenttia BKTstä muodostuu siitä. Vahvistettu yhteistyö parantaisi tehokkuutta ja kustannustehokkuutta myöskin, mitä tulee eh, teollisuuteen, toisaalta myöskin eh, kilpailukykyymme maailmanlaajuisesti toimintatavat tässä lainsäädäntöehdotuksessa eivät ole riittävän hyvin määriteltyjä vielä tässä vaiheessa. Koordinaatioryhmä joka koostuu riippumattomista eri jäsenmaiden asiantuntijoista, sen roolin tulisi olla tärkeä silloin, kun näitä kehityksiä mietitään. Euroopan komission olisi tuettava tätä tointa, kun tarkastellaan, mitä metodeja otetaan käyttöön ja täytäntöön pannaan päätavoitteena tulisi olla sen, että saataisiin aikaan yhteinen lähestymistapa eri työtapojen käytössä. Näin harmonisoitaisiin laatu ja tietysti voitaisiin paremmin luottaa e, Euroopan laajuisesti näiden toimintaan. Tärkeää on kerätä tietoja kunnolla hyvien tietojen kerääminen on tärkeää siksi, että näin voidaan mahdollistaa hyvä ja vertailukelpoinen tietojen vaihto asiantuntijoiden ja jäsenmaiden välillä. Lopuksi vielä toteaisin, että olen hieman huolissani siitä, että lääkinnälliset laitteet otettaisiin tähän ehdotuksen mukaan. Voisi olla hyvä, jos kollegat ja komission edustajat kertoisivat tästä viittauksesta lääkelaitedirektiin, joka ne tulee astumaan voimaan vuoden 2020 puolella. Eli mitkä olisivat ne luokat, jotka otettaisiin tarkistusmenettelyyn mukaan? Kiitos eh, yhteistyöstänne ja jää nyt ilolla odottelemaan yhdessä käytävää keskustelua aiheesta. Kiitokset näistä arvokkaista huomioistanne merkittävimpiin kohtiin tosiaan puutuitte, eli ei pidä sitten liikaa ryhtyä tässä säännöstelemään. Olette aivan oikeassa, koska on silloin tällöin käynyt niin, että unioni aivan liikaa puutuu säännöksiin eri toimialoihin. Nyt sitten kuulemme varjoesittelijöitä. Kuullekin annan kaksi minuuttia aikaa ensiksi kansanpuolueen puolesta. Bushua, olkaa hyvä. No, Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensin haluaisin onnitella valmistelija Verinkiä hyvin tehdystä valmisteluista ja hyvästä yhteistyöstä. Toivon, että yhteistyö sujuu yhtä mallikkaasti, kunnes saamme tämän asiakokonaisuuden vietyä loppuun asti, vaikka olemmekin eri mieltä joistain kysymyksistä. Kyse on siis siitä, että tehdään yhteistyötä potilaiden etujen mukaisesti, tuetaan jäsenvaltiota ja innovaatiota terveysteknologian arvioinnin yhteistyössä. Periaatteessa pidän komission ehdotusta hyvänä ja tiedän, että jotkut ehdotuksen asiat ovat vähän arkaluonteisia, kun ajatellaan sitä, että nämä ovat sitovia. Mutta samaa keskustelua käytiin pari vuotta sitten, kun EMA luotiin Euroopan lääkevirasto, ja nyt lääkevirasto on yksi menestyksekkäimmistä virastoistamme, joka tuo todella aitoa lisäarvoa Euroopan kansalaisille. Ihan lyhyesti kommentoisin joitain tarkistuksia, joita valmistelija esittää. Ja samanaikaisesti kerron oman kantani. Se, että jätetään lääkinnälliset laitteet ja in vitro-laitteet tämän ulkopuolelle aiheuttaa minulle vähän huolta. Olen kyllä sitä mieltä, että teknologinen arviointi on haaste ja toimii eri tavalla kuin lääkkeiden arviointi. Mutta jos soveltamisalassa keskitytään korkean riskin laitteisiin, 3 4D, näitä valvotaan jo lääkenäisten laitteiden sääntöjen alla. Ja 5.2 kohdassa on suuntaviivat siihen, miten toimitaan, kun tällainen arviointi tehdään. Enkä usko, että tässä tuodaan liikaa taakkaa innovoijille ja tämä olisi potilaille eduksi. Samalla innovaatiot ovat jo tässä EU-net HTAssa mukana. Soveltamisala on niukka, mutta aikaa on nyt vuoteen 2020 lääkinnällisten laitteiden ja in vitron osalta vuoteen 2022, eli tässä on aikaa. Sitten koordinointiryhmä versus komissio. Uskoisin, että Euroopan parlamenttina meidän pitäisi suhtautua vähän varauksellisesti siihen, että annetaan päätösmahdollisuus asiantuntijoille luoda omat sääntönsä. Parempi olisi delegoitujen säätöjen, säännösten kautta antaa mahdollisuus komissiolle antaa selkeät säännöt sille, minkälaiset menettelytavat olisivat paikallaan. Pyytäisin valmistelijaa nyt selittämään. Me kävimme tämän keskustelun kyllä, mutta ehkä tämä olisi hyvä, kun monet kollegat ja avustajat eivät täysin ymmärtäneet tarkistusta 22, erityisesti sen toista osaa. Ja koska haluaisin edistää innovaatioita, olen sitä mieltä, että näiden yhteisten arvioinnin ja yhteisten sertifiointineuvotteluiden sääntöjä pitää päivittää jatkuvasti, jotta voidaan ottaa huomioon se, miten tutkimus ja teollinen kehitys kehittyvät, jotta voidaan arvioida terveysteknologiaa tehokkaasti. Kiitos. Thank you that you... Kiitokset. Yeah aikakin ylittyi vain puolitoista minuutilla. No, joka tapauksessa ajatuksenne olivat hyvät. Mehän ylitämme aina tässä pysyä edistyksen kintereillä. Ja meidän täytyy tässä muuten vain jäädä sitten seurailemaan, mitä muut tekevät. No niin, ja seuraavaksi Demarien puolesta Popa, olkaapa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minäkin olen tyytyväinen komission aloitteeseen ryhtyä tätä kliinistä tutkimusnäyttöä ja arviointia konsolidoimaan. Se on oikein merkittävää potilaiden kannalta ja myös uusien teknologisten keksintöjen pohjalta. Jos ajattelemme lääkinnällisiä laitteita, niin ne tarvitsevat selkeää säännöstä, säännöstöä. Tämä on tosiaan, kuten jo sanoin, kansalaisten kannalta merkittävä kysymys ja uusia keksintöjäkin me Euroopassa kaipaamme kovasti. Ja näin arviointiin täytyy kiinnittää huomiota. Arvioinnin täytyy olla vertailtavaa jäsenvaltioiden välillä, mutta myös kilpailukykyistä ja kaiken menettelyn täytyy olla riittävän avointa. Tällä hetkellä meillä on erityisen paljon erilaisia rekistereitä, mutta meidän täytyisi pystyä yhdistämään ja saamaan yhteen toimiviksi kaikki nämä arviot ja keräämämme tiedot. Erinäiset metodologiat ovat vielä epäselviä ja siitä syystä meidän täytyisi standardisoida ja saada yhteisiä sääntöjä ja näin siis yhtenäistä arviointiin instituutioiden toimintaa, arviointilaitosten toimintaa kautta Euroopan unionin. Ja näin me tarvitsemme vahvistettua, tehostettua yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä lääkinnällisten laitteiden arvioinnissa. Ja näin jäsenvaltiot myös käyttäisivät paljon tehokkaammin resursseja ja se palautta, parantaisi sitten testien tuomaa lisäarvoa koko Euroopan unionissa. Täytyy kuitenkin muistaa myös luottamuksellisuus. Avoimuutta täytyy siis parantaa, kun yhdistämme näitä tietoja toinen toisiinsa, mutta meidän täytyy kiinnittää erityistä huomiota henkilötietojen suojaan. Ja jos ajattelemme nyt sitten harvinaissairauksia, niin varsinkin niissä täytyy kiinnittää huomiota siihen, miten keskitetysti tai järkevästi kannattaa tämä arviointi toteuttaa. Ja minulla olisi kysymyskin esittää, jos katsomme näitä vertailevia tutkimuksia ja siihen liittyvää lukua. Ja tässä on sitten nuo vertailtavat standardimenettelyt käytössä. Ja minua kiinnostaisi kovasti saada tietää, millä tavalla näitä sitten vertaillaan ja millä tavalla nämä nämä tiedot saadaan sitten käyttöön ajoissa markkinoille. Tähän tietysti tarvitaan kovasti työtä, mutta näin voidaan sitten arvioida uusien teknologioiden vaikutusta kautta Euroopan unionin ja sen vaikutusta kansalaisten terveyden terveyden terveydentilan kehitykseen. Kiitos. Kiitos tästä. kommenttinne henkilötietojen suojasta on tietysti oikein merkittävää ja jos me sitten liikaa ryhdymme sääntelemään, niin se saattaisi haitata kehitystä, koska tiedämme, että mahdollisuuksia on reippaanlaisesti, miten näitä välineitä voidaan kehittää ja voi siis syntyä henkilötietojen suojan ja sitten kehityksen välille ristiriitoja mutta meillä on myös ongelmana juuri se, että säädöksiä on liiankin paljon roppakaupalla. Onko muilla varjoesittelijöillä mahdollisesti lisättävää tähän asiaan? Mikäli ei, niin no entä sitten muilla valiokunnan jäsenillä? Onko teillä nyt sanottavaa tähän asiaan? Voitte saada noin minuutin puheaikaa. Haluaako joku siis asiaa kommentoida? Mikäli ei, niin tahtoisin sitten pyytää komission edustajaa. Aikaa on vaikka kuinka. Voitte saada kolme minuuttia. Antelas, olkaapa hyvä. Thank you very much. Kiitos. Ja kiitos kutsusta osallistua tähän keskusteluun ja kiitos esittelijälle sitä, että esititte tukenne tässä mietinnössä ja todellakaan töihin hän ei nyt ryhdytä tämän mietinnön myötä, vaan 20 vuotta jo on tehty enemmänkin yhteistyötä tällä saralla EU:ssa ja katsoimme, että juuri nyt kannattaa hieman katsoa, eh, miten tehostaa näitä sitoumuksia. Ja tärkeä seikka liittyy myöskin siihen, että todistuspohjaisuutta tulee vahvistaa ja innovatiivisuutta lisätä. Ja nämä seikat on ehdotuksessa huomioitu. Kommentoisin tässä hieman lääkinnällisten laitteiden asiaa ja siihen liittyviä kommentteja. Kun valmistelimme ehdotustamme, kuuntelimme kyllä huolia, joita meille esitettiin liittyen juuri lääkinnällisiin laitteisiin. Ja todella pyrimme nämä huolet huomioimaan ehdotuksessa. Jos tarkastellaan esimerkiksi soveltamisalaa, niin kuin edustaja Visoi totesi, tässä on kuitenkin varsin kapealaista asia esitetty. Me viittaamme lääkinnällisiin laitteisiin vain silloin, kun tällaista yhteistyötä tarvitaan lisäarvon myötä ja tällöin puhutaan korkean riskin laitteista lähinnä. Eli näihin keskitytään. Ja tarkastusmenettelyn alaisiahan nämä ovat ja asiantuntijapaneelilta on saatu jo tieteellinen analyysi näistä ja koordinaatioryhmä sitten valikoisi kyseiset laitteet, eli varsin eh, rajallisesta eh, kohdennusta on kyse, ja sitten joustovara on sen suhteen, mitkä laitteet halutaan ja voidaan ottaa mukaan. Ja näin tarjoutuu eh, mahdollisuuksia tietysti vapaaehtoiselta pohjalta tehdä yhteistyötä myös laajennetussa muodossa. Ja jos aikataulua tarkastellaan, niin katsoimme ehdotuksessamme, että päällekkäisyyttä ei ajallisesti syntyisi. Jos kunnianhimoisesti ehdotus hyväksyttäisiin, niin ensimmäinen sovelluspäivämäärä mielestämme voisi olla 2023. Ja tämä tarkoittaisi sitä, että lääkinnällisen laitteiden direktiivi olisi jo astunut voimaan tuolloin, eli päällekkäisiä mm, aikataulullisia kysymyksiä ei tässä syntyisi. Pikemminkin synergiaa voitaisiin hyödyntää. Eli olisi mahdollista hyödyntää myös tässä yhteisessä HTA-asiassa sitä, mitä jo lääkinnällisten laitteiden osalta erikseen on päätetty. Ja sitten joustavuuskysymys on toinen aspekti tässä yhteydessä. Tietysti e, yhteinen linnarvio voidaan toteuttaa myöhemmässä vaiheessa, e, myöskin sen jälkeen, kun e, lanseerausmarkkinoille on jo tapahtunut. Ja halutaan myöskin huomioida se, että lääkisen laitteiden ala on erityyppinen, eli tässä tarvitaan erityyppisiä täytäntöönpanoja, delegoituja säädöksiä ja eri ryhmiä, komiteoita eri kokoonpanoissa silloin, kun puhutaan lääkeaineista tai lääkinnällisistä laitteista. Tämän lisäksi siis kapea-alainen soveltamisala lääkinnäisen laitteille. Olemme huomioineet teollisuudelta saamamme huomiot ja mahdollistamme tarvittaessa lisäyhteistyön tässä asiassa. Kiitokset tästä. Tämä oli merkittävä korostus Eli ei pidä ottaa sellaisia lääkinnällisiä laitteita käyttöön, jotka saattaisivat tosiaan potilaita haitata. Ja nyt sitten Weering, olkaapa hyvä, voitte vetää yhteen tämän mm. käydyn keskustelun. I was speaking my mother language. Puhun äidinkieltäni. Oikein sydämelliset kiitokset komissiolle kiitoks, selvityksistä, vastauksista. Kiittäisin myös varjoesittelijöitä, joille tämä aihe on hyvin tärkeä. Me olemme tehneet oikein hyvää yhteistyötä. Ennen kaikkea minä haluaisin joustoa – työstää tähän ehdotukseen ja olen ihan varma siitä, että yhdessä voimme saada oikein hyvän tuloksen aikaiseksi. Kiitos. Well, thank you very much. Kiitokset tästä. Tässä myös nyt sitten Sorjalla Ruis näkyy heränneen. Olkaapa hyvä. Gracias, presidente, pero consider... Kiitos puheenjohtaja. Niin, minä tässä pyrin aluksikin pyytämään puheenvuoroa, mutta jäin huomiotta. No ei se mitään. Tässä nyt sitten varmaankin saan vastauksenkin myöhemmin, mutta joka tapauksessa ehdotus on hyvin merkittävä ja se luo unionille uutta lisäarvoa ja se palvelee tosiaan kansalaisia ja unionia tietysti ja siitä syystä yleisesti suhtaudun tähän myönteisesti. Ja Tämä asia tietysti kuuluu elinkeinoelämälle, se on aivan selvää, mutta myös muihin asioihin tämä liittyy. Meidän täytyy ottaa nimittäin huomioon se, että tämä ei kuulu pelkästään tämän valiokunnan heiniin, vaan myös muillekin valiokuntiin. Ja sitten täytyy nähdä tuo arvioinnin eri tasot jäsenvaltiotasolta sitten muualla, millä tavalla tämä sitten toimii Euroopan unionin sisällä, millä tavalla yritykset pystyvät sitten lääkinnällisiä tuotteita ja laitteita kautta unionin saattamaan markkinoille. Tällaisia eroja on ollut tähän mennessä aika paljonkin jäsenvaltioiden välillä ja siitä syystä sisämarkkinoiden toimintaa tulee parantaa juuri juuri tässä asiassa. Aikamoista pirstaloitumista on ollut havaittavissa markkinoilla tähän mennessä juuri lääkinnällisten laitteiden arvioinnissa ja siitä syystä tämän valiokunnan täytyy pyrkiä parantamaan tilannetta ja varsinkin tutkimuspuolta myös, jotta me voimme saada parhaimmat mahdolliset arviot aikaiseksi ja tuottaa sitten laadukkaita tuotteita ja näin kilpailukykyäkin sitten parantaa. Tämähän liittyy tietysti alkuis, alkuperäiseen arviointiin, laitteen arviointiin jo kautta linjan. Ja minä uskon, että komission ehdotus voisi mennä hivenen pidemmällekin. On sellaisia sektoreita, joilta puutuu vielä tietoa ja meidän täytyisi myös pystyä parantamaan ennakoitavuutta ja luotettavuutta äh, lääkinnällisten laitteiden välillä. Lääkinnän lääkinnällisten laitteiden kentällä. Tähän mennessä jäsenvaltiot ovat itse toimineet, mutta nyt pyydetään tätä tarvittavaa yhteistyötä tietojen välittämiseksi valtioiden välillä. Meillä on parisenkymmentä eri virastoa eri, unionis, eri unionin jäsenvaltioissa, jotka tekevät tietyt arviot, ja tätä täytyy nyt sitten pystyä yhtenäistämään. Sama koskee tietysti myös lääkkeitäkin. Me tarvitsemme muutoksia ja korjauksia tähän, ja paljon enemmän yhteistyötä koko sektorilla. Jos ajattelemme tätä asetusta, joka sitten tulee voimaan lääkinnällisistä laitteista, niin se nimenomaan johtaa turvallisuuden lisäämiseen Euroopan unionissa ja sitä me todella tarvitsemme Tämä on myös eettinen kysymys, kun kyse on terveyspalveluista tai lääkinnällisistä laitteista tai lääkkeistä. Totta kai niiden, niihin täytyy pystyä luottamaan. Ja näin asetus voi olla hyvä reitti juuri tuohon suuntaan nimenomaan turvallisuuden hengessä ja myös tehokkuuden hengessä, kun tietoa saadaan välitettyä enemmän ja myös tutkimusta näin sitten keskitettyä eh, tietyille sektoreille järkevämmin myös in vitro-teknologian eh, puolella. Eli tämä on hyvä ja tämä on on laadukas teksti kylläkin. Ja täytyy sitten nähdä nuo uudet keksinnöt esimerkiksi ne, ja niiden uusi arvo ää, sitten kansan terveydelle. Eli minä uskon, että meidän täytyy todellakin tällä alalla yhteistyötä entisestään parentaa. Kiitokset. Kiitokset näistä huomioista. Ne varmasti hyödyttävät kollegaa me vierinkiä. No niin. Nyt varmaankin sitten kannattaa muistaa myö, muistuttaa myös äh, siitä, että 23. toukokuuta on tarkistusten ähm, jättämispäivä ja Itressä äänestämme tästä kesäkuun yhdeksäntenä päivänä. Ja sitten Envi vastaavassa valiko- valiokunnassa se täytyy sitten vielä vahvistaa, mutta se sitten varmaankin käy ilmi meidän äänestyksemme jälkeen, mutta täysistunnossa lokakuun ensimmäisessä täysistunnossa olisi tarkoitus tästä äänestää. No niin, nyt tähän voimme ensimmäisen kohdan päättää esityslistallamme. Ja seuraavaksi siirrymme neuvoston päätökseen Amerikan, Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välisen yhteistyöpöytäkirjan NAT 1 9406 muutoksen tekemisestä. Ja Sean Kelly on täällä paikalla, eli ensimmäinen varjoesittelijä on ainakin täällä paikalla, kun katsomme tätä mietintöluonnosta. Ja voimme sitten kuulla tästä yhteistyöpöytäkirjasta ja siihen tehdystä muutoksesta yksi neuvotteluista komission ja liittovaltion ilmailuviranomaisten välillä 13. joulukuuta viime vuonna tästä. Tämä on allekirjoitettu unionin puolesta ilmailuliikenne on hyvin merkittävä ala, 80 prosenttia ilmailuliikenteestä on, toteutetaan eurooppalaisina verkkaisiin siivin ja tämä pohjautuu artiklaan 2186 SEUT-sopimuksessa. Ja näin sen mukaan Euroopan parlamentti on mukana päätöksen teossa antamalla sitten hyväksyntänsä tähän. Ja meillä on aikaa kymmenen asti. Kymmenen kulmilla meidän pitää sitten alkaa äänestykset. Muistan, että sen. Mutta nyt antaisin esittelijän sitten esittelijää Paksasille. Olkaa hyvä. Kolme minuuttia aikaa saatte esittää tätä asia. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. puhun nyt lyhyesti, mutta kuitenkin täsmällisesti tästä yhteistyöpöytäkirja-asiasta. EUn ja Yhdysvaltojen välinen yhteistyöpöytäkirja on ollut olemassa vuodessa 2011 ja sen jälkeen tutkimuksessa ja kehityksessä on menty eteenpäin kovastikin, mitä tulee ilmailuhallintoon. Sisähanke, eli yhteinen Eurooppalainen taivashanke hyväksyttiin ja sitten seuraavat sen hankkeet myöskin. Ja tässä on sitten ilmailuhallinto vastaa, vastuutahona Nexten ohjelmassa. Ja näin pyritään laajentamaan yhteistyöpöytäkirjan soveltamisalaa, jotta saadaan nämä eh, eh, uudemmatkin seikat mukaan. Tällä tavalla voidaan taata eh, jatkuvuus ja yhteistyön laajentamisen soveltamisala – ja toisaalta se, että voidaan onnistuneesti kehittää siviiliilmailua. Ehdotettu päätös vastaa hyvin Euroopan unionin etuja. Kiitos. Kiitokset tästä näistä alustavista sanoistamme, sanoistanne. Ja sitten kuulemme varjoesittelijöitä. Kuten jo sanoinkin, Keli onkin täällä jo valmiina. Olkaapa hyvä. Kullakin varjoesittelijällä on kaksi minuuttia aikaa. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Voitaisin sanoa, että kaikki mikä liittyy yhteistyöhön Yhdysvaltain ja EUn välillä tällä hetkellä on ihan tervetullutta, koska paljon puhutaan yhteistyön puutteesta ja erilaisuuksista, jotka eivät ole etujemme mukaista eikä perinteistäkään Yhdysvaltain ja EUn välisissä suhteissa. Meidän täytyy tietenkin katsoa hyvin tarkkaan jokaista kysymystä – itsenäisenä kysymyksenä. On ajateltava myös pitkää aikaväliä jatkuvuutta. Yhteistyö pöytäkirjaa vuodelta 2011 on hyvin tärkeä luonteeltaan. Jos ajatellaan liikennettä ja kaikkihan me vietämme paljon aikaa ilmassa ja yhteistyö Yhdysvaltain ja EUn välillä on hyvin tärkeää erityisesti yhtenäisten ilmatilojen hallinnassa. Joten on aika tärkeää, että jatketaan tällä samalla linjalla. Että jatketaan tutkimusyhteistyötä ja että Open Skies-aloite voi jatkua ja että voidaan huolehtia matkustajien turvallisuudesta niin kuin on voitu ja hyvä niin, ja tehdä mahdollisimman hyvää yhteistyötä meidän EUn puolella siis ja Yhdysvaltain välillä. Sitähän kaikki haluavat. Esittelijä Paksas on viitannut tähän ja hän on tehnyt oikein hyvää työtä, kun hän pyrkii huolehtimaan siitä, että tämä työ voi jatkua. Tämä on siis myönteinen asia. Pidän sitä tervetulleena. Kiitos. Uh, Kiitokset tästä Onko muilla sanottavaa demariryhmästä? Nähtävästi ei, joten Chesak, olkaapa hyvä. Kiitokset. Kiitos. Choć niedługo omówimy budżet następnych wieloletnich ram. Kiitokset. Niin, me olemme puhuneet tässä Yhdysvaltain ja Euroopan välisestä yhteistyöstä ja ilmailuliikenteen turvallisuuden parantamisesta. Tämä on hyvä esimerkki. Meidän täytyy tietysti aina tutkimukseen ja kehitykseen kiinnittää huomiota yhteistyössä kolmansien valtioiden kanssa. Tämä Yhdysvaltain ja unionin välillä tehty yhteistyöpöytäkirja myös tutkimuksessa ja kehityksessä siviili-ilmailualalla, joka on allekirjoitettu jo kauan sitten alun perin vuonna 2011 tähtää nimenomaan tuohon tutkimuksen ja kehityksen parantamiseen myös. Ja jos ajattelemme nyt tuota ensimmäistä vaihetta, sehän on kovasti auttanut yhteentoimivuuden eteen amerikkalaisen järjestelmän ja eurooppalaisen järjestelmän yhteenliittämisessä. Tämä työ totta kai on meidän, tämä nyt te, allekirjoitettu pöytäkirja on looginen, johdonmukainen jatko-osa tuolle aikaisemmalle työlle. Ja näin siksi on hyvä, että yhteistyöpöytäkirja tulevia vuosia turvaamaan on saatu allekirjoitettua, kun on kyse ilmatilan hallinnoinnista se on myös meidän sisämarkkinoidemme kasvun ja työpaikkojen säilyttämisen kannalta merkittävä asia. Ja minä haluaisin oman ryhmäni puolesta sanoa, että me kyllä tuemme tätä esittelijän näkökulmaa ja voimme todellakin täysin rinnoin tukea ehdotusta ja pöytäkirjan jatkoa. Kiitos, kiitos tästä. Uskon, että tässä on ihanne tilanne kyseessä. Me olemme esittelijän kanssa samaa mieltä. Haluaako joku vielä käyttää puheenvuoron tästä asiasta? Nähtävästi ei, joten kai komissiostakaan ei ole ketään täällä paikalla, mutta hetkinen Weering, olkaa hyvä, jos kysymyksiä on esittää komissiolle, niin me sitten pyydämme kysymyksiin kirjallista vastausta komission suunnasta, mutta Weering, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Edustaja Meissner, Onald ryhmän varjoesittelijä. Hän voisi kiittää esittelijää tästä työstä. Hän uskoo, että ilmailualalla on todella järkevää pyrkiä kansainvälisiin standardeihin, koska näin edistetään reilua kilpailua ja innovaatioita. Tästä syystä hän täysin tukee soveltamisalan laajentamista tämän yhteistyöpöytäkirjan osalta. Tämä mahdollistaisi sen, että Euroopan unioni ja Yhdysvallat voisivat tehdä yhteistyötä enemmänkin modernisoidessaan ilmaliikenteen hallintajärjestelmiä. Näin voitaisiin olla mukana vaikuttamassa siihen, että luodaan kansainvälisiä standardeja tällä saralla. Kiitos. Kiitokset. Niin, näistä tiedoista varmasti, nämä tiedot onkin varmaan tiedossa, kun tässä yhteistyötä tehdään, eli me teemme näitä standardeja Yhdysvaltain kanssa koko maailmaa ajatellen. Ja sitten kumpula natri myös jo saapui tänne. Haluatteko tekin kommentoida? Uh, Kiitos kollegat. Yhteistyö, yhteistyö ilmailun äh, hallinnoinnissa Yhdysvaltain ja EUn välillä. Niin kuin tässä todettiin, äh, kannattaa varmasti muuttaa yhteistyöpöytäkirjaa, jotta voidaan vahvistaa tätä yhteistyötä. Ja mahdollistetaan myös eh, tutkimus- ja kehitysyhteistyö siviilipuolella. Toteaisin kuitenkin, että ilmailu on sellainen liikenteen ala, joka kasvaa koko ajan kovasti. 7,8 miljardia matkustajaa vuonna 2036 on arvio, eli noin tuplaantuisi määrä nykyisen verrattuna. Tämä tietysti tuo omat haasteensa. Ensinnäkin on pidettävä huoli siitä, että vaikutuksia ilmastonmuutokseen ei unohdeta. Teknologia, kehitys auttaa tässä, mutta on myöskin eh, katsottava, miten biopolttoaineita voitaisiin käyttää paremmin ilmailussa ja yhteistyöstä toivottavasti on tässä myöskin hyötyä. Toivottavasti eh, tässä uusiutuvan energiamuotojen direktiiviyhteydessä myöskin tarkastellaan. Ja on parannettava myöskin turvallisuutta, kun ajatellaan näitä suuria lentokenttiä maailmassa. Ja tämä todella yhteenvetäen voidaan todeta, että haasteet kasvavat ja näin ollen tehostettua yhteistyötä tarvitaan. Eli voin yhtyä suosituksen hyväksyä tämä esitys. Kiitos näistä kommenteista. Turvallisuus totta kai on mielestäni myös tärkeää. Ja tämä sitten tietysti myös on tulevaisuudenkin keskustelun aihe, vaikka nykyäänkin tietysti on jo olemassa erilaisia kuljetusmahdollisuuksia, liikennemahdollisuuksia, mahdollisuuksia, mutta alkumetreillä ollaan. Nyt sitten esittelijä voi esittää yhteenvetonsa. Olkapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Olen todella kiitollinen siitä, että tuette minun kantaani. Haluaisin vielä kerran painottaa sitä, että yhteistyö EUn ja Yhdysvaltain välillä ilmaliikenteen hallinnon alalla tutkimuksen ja kehityksen osalta on todella tärkeää. Olen todella kiitollinen kommenteistanne, olen kiitollinen yhteistyöhengestä ja toivon, että kaikki nämä kannat näkyvät tekstistä, joka saa sitten äänestyksessä tuen. Kiitos. Well, thank you very much. Kiitokset tästä yhteenvedosta. 9.47 kello on, joten tässä on 13 minuuttia vielä aikaa ennen äänestyksiä. Näin sitten aika taulusta vielä lopuksi. Eli tarkistukset pitää jättää 23. toukokuuta mennessä, puolen päivän mennessä, ja Itressä äänestetään 19. kesäkuuta ja täysistunnossa todennäköisesti syyskuussa tänä vuonna. Kiitokset. Ja nyt pieni tauko aina kymmenen asti ja silloin sitten aloittamme äänestykset. Voitte tässä vähän virkistäytyä.

Yeah. Well, dear colleagues, it's Hyvät kollegat, kello on kymmenen. Pyytäisin teitä kaikkia istuutumaan. According to the program, we have to start the first item of... Suunnitelmien mukaan lähdetään äänestämään ensimmäisestä meidän kahdesta äänestyksen kohteestamme think they're ici, uh, in the pink, uh, pink, uh, pink uh, flag. The, the, exactly. What we look at him. Please take out your card. No. Pyytäisin ottamaan esiin korttinne. Ei käyntikorttia, vaan äänestyskortti. Ja laittakaa kortti sinne äänestyslaitteeseen. Koska meidän pitäisi selvittää, kuinka monta kustakin ryhmästä on. Edustaja Toija ehkä etsii korttia. Ehkä voi lainata täältä jotain korttia itseltäni. Who possess the card of Madame Toya? Kenellä on edustaja Tojan kortti? well, the guard doesn't take care about us properly. So many business cards. Niin paljon pelkkiä käyntikortteja. Okay, let's go on. Oh, well, let's, let's start with... Aloitetaan. Lähdetään selvittämään, kuinka monta äänestävää on jokaisesta ryhmästä, joten pyytäisin selvittämään, ketkä ovat paikalla. Äänestäkää puolesta, jos olette paikalla. Äänestys alkaa. Did everyone vote? Ovatko kaikki äänestäneet? Closing the vote. Äänestys päättyy. Yes. Can I apologize? pahoittelen, mutta minulla ei ole korttia mukana, mutta olen kyllä täällä paikalla. Esiä ääni siis. Me laskemme kaksi lisää tai kolme ääntä lisää eri ryhmistä. Tämä siis toimii. Tässä tapauksessa EPPlläkään ei ole liikaa ääniä yleensähän muistaakseni on käynyt niin, että EPPssä on liikaa ääniä. Voi laskea kanssanne kyllä. Aloitetaan yksi äänestys. Suullinen kysymys ajatetun tilikirjan teknologiat ja lohkoketjut. Esittelijä Eva Kaili loppuäänestys suullisesta kysymyksestä. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Vote is. Äänestys päättyy. 55 puolesta plus edustaja Toija vielä sanoi olevansa tämän ehdotuksen puolesta. Toivottavasti avustajat saavat hoidettua teille äänestyskortin. The single no vote. Entäs yksittäinen äh, ei-ääni? Was a joke. Vitsi vitsinä. It will be published. Tulokset julkaistaan kyllä. Is it, is it enough for you, yeah? Riittääkö tämä tieto teille? Okei. Okay. Let's go. Selvä. Sitten päätöslauselma. Esitys. Pyydän hiljaisuutta. Kohta 10, johdantosan 50, 10 tarkistus 1. Esittelijä puoltaa äänet puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 1. Johdan tasan kappaleeseen A. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus numero 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 22. Äänestys alkaa. I'm closing the votation. Äänestys päättyy. Hylätty. favor? Okay, decisive for. Ratkaiseva ääni puolesta. That's a good remark. Hyvä huomio, sanoo puheenjohtaja. Hyväksytty. Tarkistus 22 hyväksyttiin. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. No, tarkistus 24. I'm closing the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 5. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 28. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissitarkistus numero 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 41, jos se hyväksytään, 42 raukeaa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 42 siis raukeaa. Tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 44. Äänestys alkaa. Koneäänestys. One PPE one PPE EPP. EPPssä yksi liikaa. This is what I was always missing, yeah? <laughs> oikein kaipaamaan tätä perinnettä. Yeah, okay. <laughs> yeah. Vote is closed. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 45. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus 55. Nimenhuutoäänestys, sanoo puheenjohtaja. I'm closing the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 56 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 57 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 58 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 59 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 60 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissitarkistus kahdeksan. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 68, jos se hyväksytään, tarkistus 69 raukeaa. Puolesta. Tarkistus 68. Kiitos. Vastaan. Vastaan siis Tyhjää. Hyväksytty. Kom- tarkistus 69 raukeaa. Kompromissitarkistus 9 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 81 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus numero 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksikö vain tarkistetaan. No, jos haluatte, tarkistetaan. Tarkistus 98. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Onko tämä nyt riittävän selkeä tulos? Kompromissitarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 116 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tämä ei ole kovin selvä tulos. 116. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 117. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. 118. 118 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissitarkistus 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 123 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissitarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 129 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 129, 129 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Selkeällä enemmistöllä vaikka sitä ei täältä nähnytkään. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 132. Jos tämä hyväksytään, tarkistus 133 ja 134 raukeavat. 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 133, jos se hyväksytään 134 raukeaa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Selvä, tarkistetaan 133. Äänestys päättyy. Yksi EPPn ääni liikaa. Voisiko olla mahdollista? Korjataan, kiitos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 134 raukeaa. 135 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 135. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138, jos hyväksytään, 139 raukeasta, 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Closing the vote. Äänestys päättyy. Accepted. Hyväksytty. 139. 139 raukeaa, joten 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 141. Äänestys alkaa. Closing the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 142, jos se hyväksytään, 143 raukeaa, 142 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 143 raukeaa, 144, jos se hyväksytään, 145 raukeaa. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Anteeksi 145 puolesta vastaan. Selvä, tarkistetaan. 145 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty ilmeisesti. 146 puolesta vastaan. Näyttäisi samalta enemmistöltä, eikö niin? Hyväksytty. 147 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 147. Close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 148 puolesta. Against. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 148. So 148. 148 äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 152. 152 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 159 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 159 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 162, jos se hyväksytään, tarkistus 164 raukeaa. 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 163 se hy- hyväksytään, 164 raukeaa. Tarkistus 163 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 164 raukeaa, 165 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 166 raukeaa, kompromissi 9 toista puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 173 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182, jos se hyväksytään, 183 raukeaa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 183 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 185 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 186, jos se hyväksytään, tarkistus 187 raukeaa puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 187 raukeaa 188 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 189 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 191 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys, päätöslauselma näin muutettuna, nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 52, 1, 6 suuri enemmistö. Onnittelut esittelijälle, edustaja Kaille. Well, the next vote. Seuraavana äänestämme suullisesta kysymyksestä. Aiheena PK-yritysten määritelmä. Esittelijänä Markus Piiper äänestys suullisesta kysymyksestä. Äänestys alkaa. Puolesta. Äänestys päättyy. 47 suurella enemmistöllä hyväksytty. Onnittelut. Sitten päätöslauselma esitykseen. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20, 25, jos se hyväksytään, 24 ja 3 raukeavat. Tarkistus 25 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 25 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 24 puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 24 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23 raukeaa, sitten tarkistus 26, jos se hyväksytään 27 raukeaa. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27. Tarkistamme 26. Koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 27 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty selvästi. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi neljä löytyy sivulta neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 67 puolesta. Toijakin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 76 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistus 79 puolesta vastaan. Tarkistamme. 79 tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi kakkososio puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti kompromissi kahdeksan. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Sitten käymme läpi seuraavat tarkistukset. Later, my dear. So, amendments... 91-92 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 kolme. Tarkistamme koneellisesti tarkistuksen 96. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 93 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 100 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 102 puolesta vastaan Tyhjä. hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. 99. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 98, 97 ja 101 raukeavat. 98 puolesta vastaan Tyhjään hylätty. 103 puolesta vastaan Tyhjään hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 108 puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti tarkistus 108. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 100. 11. Äänestämme tarkistuksesta 111. Aikaisemmat raukeavat 111 puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. 111 tarkistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. kahdeksan yksi yksi kaksi yksi kuusi 114 myöskin raukeavat, eli äänestämme tarkistuksesta 106 puolesta. 106 puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 106. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 110. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 116 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 118 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 119 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Tarkist- kompromissi yhdeksän äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ei mitään katastrofin aineksia mennään eteenpäin. Kompromissi 10 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 142, osa 2. 25 prosenttia pk yrityksi tämä määritelmä. Äänestämme siis osasta 2 tarkistus 142 puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 142 puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 142. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 157 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13. Jos hyväksytään 14-15 raukeavat. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 14 Tarkistus 14 puolesta. Vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 15. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Loppuäänestys huutoäänestyksenä Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Kiitokset. Näin on saatu päätökseen tämä toinenkin äänestys. Tähän loppui tämä laulu. So now it's time Nyt sitten ihan lyhykäinen tauko. Voitte äh, vaihtaa näkemyksiä kollegoiden kanssa. Jatkamme kahden minuutin kuluttua. Eli 10.50 työt jatkuvat. Thank you. <laughs> Ah, it's always tough job, uh, such a rotation. It's, it's Well, dear colleagues, uh, I would like to ask you to finish this very intimate... Uh, no niin, yksityiskeskustelut voinette hoitaa toisaalla ja me voimme jatkaa esityslistan parissa. Seuraavana, no kollegat, En halua mitenkään eh, teitä kritisoida, mutta siirtykää salin ulkopuolelle, siellä voitte rauhassa keskustella keskustelujanne. Seuraavana siis Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välistä, välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen jatkaminen. Ja mietintöluonnoksen käsittely esittelenä Rolandas Paksas. Paksas menettely, jolla nykyinen sopimus saataisiin jatkettavaksi. Kyseessä on sopimus Yhdysvaltojen ja EUn välillä. Näin eh, kolmas sopimus saataisiin jatkettua. Ja tämän sopimuksen tarkoitus löytyy eh, asiakirjasta, eli se vahvistaa ja kehittää eh, yhteistyötoimia, jotka ovat yhteisten etujen mukaisia. Ja tällöin pyritään nimenomaan tutkimuksen ja kehitystoimien ja kehittämiseen. Nykyinen sopimus raukeaa lokakuussa ja niinpä Euroopan parlamentti tulisi käsitellä tätä sen verran kiireellisenä, että asia saataisiin heinäkuun täysistunnossa hyväksyttyä. Toteaisin, että meillä on tässä tällainen aikataulu ja on tärkeää, että käsittelemme tämän asian nyt ainakin eh, riittävän nopeasti. Eli tässä on nyt aikaa 10 minuuttia. Herra Paksas ensinnä meille esittelee tämän eh, mietintöluonnoksen. Olkaapa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Hyvät kollegat, tosiaan tieteellinen yhteistyö unionin ja Yhdysvaltain välillä on ollut vuodesta 1998 käynnissä. Ja kuten puheenjohtaja jo sanoikin, niin nyt nykyinen sopimus tulee päätökseensä tämän vuoden lokakuussa. Kolmien otteeseen sitä on jo uudistettu ja jatkettu 2003, 2008 ja 2013 aina viideksi vuodeksi kerrallaan tutkijoiden on mahdollista osallistua erilaiseen vaihtoon molemmista, man, molemmilta mantereilta. On paljon edistystä ja tuloksia saatu aikaan. Tutkijat virtaavat paikasta toiseen ja yhteistyötä on näin pystytty tekemään. Minä tahtoisin kiinnittää huomiota siihen, että Yhdysvallat on unionin kannalta merkittävä kumppani teknologiassa, uusissa keksinnöissä ja tiedeyhteistyössä ja siksi meidän täytyy edelleenkin jatkaa yhteistyötä näiden kahden osapuolen välillä. Tämä on merkittävää myös tästä, tästä syystä on merkittävä saada sopimus taas jatkumaan seuraavaksi viideksi vuodeksi. Tämä koskee tieteellistä kumppanuuttamme ja näin sitten myös voimme kumpaakin vastavuoroisesti hyödyttävää yhteistyötä, jatkaa luoda uusia työpaikkoja, kasvua ja parantaa elämänlaatua. Kiitokset. For your introductory remarks. Kiitokset tästä alustuspuheenvuorosta. Ja nyt sitten varjoesittelyiden puheenvuorot. Kaksi minuuttia per puhuja EPPstä. ST-ryhmästä, ei ketään sieltäkään. ECR, herra Cesak, olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Käytän toista kertaa puheenvuoron. Tämä on tärkeä kysymys, tämä yhteistyö EUn ja Yhdysvaltain välillä. Tieteellinen ja teknologinen yhteistyö on tärkeä asia – Yhdysvallat on hyvin aktiivinen kolmas maa Horisontti 2020 ohjelmassa. Meillä on paljon tieteilijöitä, jotka tekevät yhteistyötä, yhteisiä patentteja, yhteisiä julkaisuja, monia yhteisiä ohjelmia, paljon yhteistä tutkimusta. Tästä syystä pidämme hyvänä neuvoston aloitetta jatkaa tätä sopimusta, koska Euroopan pitäisi nopeasti – tehdä tämä aloite tutkimuksen ja kehityksen saralla. Näin voidaan helpommin vastata digitalisoitumisen asettamiin haasteisiin taloudessamme. Siksi tuntuu ihan järkevältä lisätä yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa, että voidaan edistää talouskasvua molemmin puolin Atlanttia. Kuten valmistelijakin on sanonut. Sopimus mahdollistaa myös yhteisen globaalin strategian työstämistä tutkimukselle ja innovoinnille. Mehän tarvitsemme enemmän kansainvälisyyttä tutkimukseemme Euroopan unionissa, jotta voidaan vaihtaa myös parhaita käytänteitä. Tämän sopimuksen laajentamisen kautta Euroopan unionin jäsenvaltiot saavat paremmin pääsyn erityisosaamiseen Yhdysvalloissa. Näin voidaan osallistua useampaan ohjelmaan, <clears throat> tehdä enemmän yhteistyötä tiedon tutkimuksen innovoinnin alalla. Me siis tuemme valmistelijan kantaa. Tämä on todella kattava teksti, eikä siihen tarvitse meiltä tehdä tarkistuksia. Kiitos. Kiitokset. Ja sitten Alden vuoro. Milarin niin sijaan um, Rouva Kalas äh, kertoo Alden kannan. Olkaapa hyvä. Um. Kiitos. Varjostelijamme pitää hyvänä ähm, esittelijän päätössä tukea komission ehdotusta uudeksi yhteistyösopimukseksi. Ja sehän on ollut hyvä merkki myöskin tiedeyhteisöllemme ja hyvä askel eh, viettää 20 syntymäpäivää tämän yhteistyön tiimoilta. Kun pyritään uudistamaan sopimusta, esitellä toteaa, että tärkeää on säilyttää hyvä yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa. Se on yksi eh, tärkeimmistä kumppaneista eh, ei assosiaatiomaiden joukossa. Ja on erittäin tärkeää myöskin pitää tämä siltä auki eh, siksikin, että nationalistiset, eh, kansallismieliset pyrkimykset eivät vahvistu. Ja puite ohjelmistojen puitteissa kumpikin osapuoli on puhunut näiden puolesta ja strategisissa yhteyksissä ohjelmia on kehitelty. Mitä tulee tutkimuksen ja kehitystarkkailukeskuksen, joka siis julkaistiin vuonna 2016, tuolloin katsottiin, että tällainen järjestelmä on yksi maailman parhaista, mutta ongelmia syntyi kuitenkin, e, kun rahoitus e, e, tarkastettiin viime budjetin yhteydessä ja tilanne on nyky presidentin johdolla heikentynyt entisestään. Muutama päivä sitten otsikosta saimme lukea, että edelleenkin eh, budjetissa No hiilivalvontajärjestelyihin tehtiin leikkauksia ja niinpä uusi yhteistyö tarjoaisi hyvät puitteet keskipitkän aikavälin menettelyille ja näin voidaan hyödyntää know-howta ja myöskin yhteisiä resursseja. Ja tällä kaikella on hyviä vaikutuksia arkipäivän elämään ja myöskin ilmastonmuutokseen. Kiitos. Thank you. Kiitokset siitäkin, että piditte puheajasta kiinni. Kiitos huomioistanne ja kiitokset Ronny Blairille siitä, että hänkin seuraa keskustelujamme. Eikä sitten häiritse välin heittämällä erinomaisia ajatuksia. Ja nyt sitten herran Tysonin puheenvuoro komission edustajan puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you very much indeed, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset nyt puhuneille jäsenille. Kuten on jo sanottukin, niin tämä on tärkeä järjestely ja on tärkeää, että tämä jatkuu, koska se tarjoaa vuoropuhelulle poliittisen kehyksen ja me pyrimme luomaan juuri tällaista kehystä unionin ja Yhdysvaltain välille. Kuten tässä on kuultu, niin me voimme näin sitten oman strategiamme kohdentaa maailmanlaajuisiin haasteisiin, jotka ovat samantyyppisiä meillä, johon monet jäsenet ovat jo viitanneetkin, erityisesti kun ajattelemme, minkälaisia talousarvion pienennyksiä tässä on nähty. Tässä on nyt siis kyse siitä, että seuraavat viisi vuotta voidaan jatkaa uuden ohjelman piirissä ja olen kiitollinen parlamentille siitä, että on hyväksytty menettelyn nopeuttaminen tämän luonnoksen pohjalta, eli odottelen innolla jatkoa. Well, thank you very much. You... Kiitos. Olisi mielenkiintoista nähdä yhteist- yhteenveto tästä Tänne ei ole vielä saatu, mutta voisi olla varsin mielenkiintoinen. Ja kun haluamme nyt nopeuttaa menettelyä, niin toivottavasti valiokuntamme eh, myöskin tulee saamaan tämän tyyppisen yhteenvedon, jota voidaan tehostaa töiden etenemistä. Ja sitten esittelijä, eh, herra Paksas, olkaa hyvä, loppupuheenvuoro on teillä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitokset kollegoille ja komission edustajille. Kiitos siitä, että tuette tätä mietintöä ja minun esitystäni. Haluaisin jälleen kerran painottaa sitä, että yhteistyö Yhdysvaltain ja EUn välillä tieteellisessä ja teknologiassa yhteistyössä on hyvin tärkeää. Kiittäisin teitä jälleen kerran. Uskoakseni tästä mietinnöstä on apua seuraavalle tulevalle viidelle vuodelle. Kiitos. Kiitokset. Tarkistusten takaraja on 23. toukokuuta puolilta päivin ja sitten aikataulusuunnitelmat. 23. siis takaraja. Tarkistuksille ITRE-äänestys 19. kesäkuuta ja täysistuntoäänestys heinäkuussa 2018, jotta voidaan pitää kiinni tästä esitetystä aikataulusta, e, jota komissio on meiltä pyytänyt. Kiitokset kaikille puheenvuoron käyttäneille. Ja nyt sitten Menemme eteenpäin esityslistallamme. Seuraavana ähm, ajatusten vaihto aiheesta tekoäly ja EU sekä muut digitaalialan ateet komission pääjohtaja Roberto Viola. Tervetuloa. Saamme varmasti kuulla teiltä hienoja ajatuksia näistä tekoalan kysymyksistä ja siitä, minkä tyyppisiä digitaalialan aloitteita ollaan esittämässä ennen vuotta 2020. Olkaa hyvä. Mr. Chairman, honorable members. Hyvä puheenjohtaja, hyvät ITRE-valiokunnan jäsenet, kiitokset mahdollisuudesta tulla puhumaan teille tänä tärkeänä päivänä, koska nyt Sofiassa Euroopan johtajat illallistavat ja yksi pääaiheena on nimenomaan digitaaliset uudet keksinnöt ja ideat ja komissiohan on julkaissutkin poliittisen tiedon annon digitaalisista sisämarkkinoista, missä ollaan nyt menossa noilla markkinoilla, joten aivan oikeaan aikaan nyt tässä esiinnyn. Ja minä olen aina korostanut ja tietysti muutenkin on kohteliasta kiittää valiokuntaa kaikesta työstä digitaalisten sisämarkkinoiden eteen ja erityisesti nykyisin ei ole kyse pelkästään mistään kohteliaisuudesta tai perinteisistä käytänteistä, vaan aivan totta, koska tämän valiokunnan työ on ollut hyvin, hyvinkin vaativaa, kun monia asioita on ollut sisämarkkinoilla käsiteltävänä. Me voimme varmasti yhdessä olla tyytyväisiä siihen, että sisämarkkinot toimivat rajatta kansalaiset voivat kulkea kautta Euroopan maksamatta verkkovierailumaksuja, voivat käyttää eh, myöskin maantieteellisistä rajoituksista eri sisältöjä ja voivat myös ostaa verkosta rajoituksetta tämän vuoden lopun mennessä. Eli tämähän on huomattava edistysaskel sekä parlamentin, neuvoston että komission yhteistyöstä aikaan saatu. Mutta tietysti tämä on vasta alku, eli vielä on monia sisämarkkinoiden merkittäviä uudistuksia kesken. Ja minä puutun nyt niihin, en missään tärkeysjärjestyksessä, vaan muuten. Eli meidän täytyy televiestintä sääntöjä korjata, kesäkuun loppuun mennessä lopullinen päätös tästä on odotettavissa. Se on sitten taas uusi sisämarkkinoihin kovasti vaikuttava asia, uusi verkkoturvallisuusasiakirja on tiedossa ja tämä sertifiointiluvanantomenettely myös ja näin siitä toivomme menettelystä sopimusta. Ja työ on tekeillä, työtä on tekeillä, vaikkei se kuulukaan tämän valiokunnan työhön, mutta kuitenkin sopimus on tiedossa uudesta audiovisuaalisten palveluiden direktiivistä. Sama koskee copyrightia. Siinä täytyy sitten myös tutkailla, mitä tehdään tuon tekijänoikeusdirektiivin kanssa. Minä voisin tässä pitkittää luetteloa niin vaikka kuinka, mutta minä haluan erityisesti kiinnittää huomiota siihen, mitä huhtikuussa ja toukokuun alussa on saatu aikaan. Huhtikuussa me esittelimme merkittävän paketin digitaalisille sisämarkkinoille ja toukokuun alussa komissiosta saatiin myös tuleva rahoituskehys ehdotus. Jos katsomme tätä pakettia, niin korostaisin erityisesti monista ehdotuksista seuraava, koska se kiinnistää tätä valiokuntaa erityisesti, eli juuri tuo tekoälytiedonanto. Tämä on poliittinen tiedonanto, jossa esitellään komission ajatukset eurooppalaiseksi lähestymistavaksi. Ja tämä perustuu kolmeen pilariin ensiksi siihen, että tekoälyn pitäisi muodostua menestys kertomukseksi ja meidän yrityksemme, yliopistomme, alkavassa vaiheessa olevat yrityksemme ja kaikki muutkin tarvitsevat tätä. Euroopan pitää olla eturintamassa ja näin onkin oltu horisonttiohjelman vuoksi tähän asti, mutta valitettavasti ja valit- näin yrittäjähenkisyys täällä Euroopassa valitettavasti kuitenkin on heikentynyt ja hiipunut suhteessa muihin maailman osiin ja siksi ei-eurooppalaiset yritykset ovat kirineet edellemme ja me haluamme olla nyt varmoja siitä, että tässä nyt sitten voitaisiin pysyä Euroopassa, yritykset voisivat pysyä Euroopassa ja tämä tekoäly parantaa kansalaisten elämänlaatua lääkintäpuolella, julkisissa palveluissa ja niin poispäin, luo turvallisuutta ja myös uusia mahdollisuuksia. Mutta tietenkin toisessa pilarissa käy jo ilmi, että haasteittakin on, eli me tarvitsemme uudistuksia, joiden eteen me toki teemme työtä eli millä tavalla sitten joihinkin yhteiskunnallisiin haasteisiin me puutumme. Ja tätä tietysti ähm, pohdimme varsinkin työvoiman käytön kannalta. Tämä on merkittävä tekijä, koska tekoäly vaikuttaa niin monilla eri äh, sektoreilla. Sitten kolmanneksi tuo E-, eettiset, eettiset kysymykset ja lainsäädännöllinen kehys. Eurooppa voi tässä toimia ainutlaatuisesti puolustaessaan omia arvojaan ja voi taata sen, että tekoäly tuodaan yhteiskuntaan avoimesti ja kestävästi perusoikeuksia kunnioittaen kaikissa valtioissa. Me emme halua, että tekoälyjärjestelmät päättäisivät ihmisten tulevaisuudesta, eikä myöskään sitten arvioitaisi työ, ihmisiä siinä, pääsevätkö he johonkin työpaikkaan tai yliopistoon. Missään tapauksessa tätä emme voi hyväksyä yhteiskunnassamme. Ja me olemme havainneet huolenaiheita kyllä. Jotkut järjestelmät esimerkiksi Kiinassa ovat menneet tähän suuntaan vaikkapa laina markkinoilla perhe, eri perheille. Ja näin, kuten sanoin, tekoäly voi todellakin hyödyttää kansalaisia kovasti, mutta toisaalta täytyy myös sitä ohjata siihen suuntaan, että tekoälyn puolella myös meidän eettisiä ja lainsäädännöllisiä arvojamme ja me noudatetaan. Mikäli näin on, niin komissio on sitä mieltä, että Euroopan unionilla on nyt oikea reitti kuljettavanaan kestävään tekoälyn käyttöön päin. Ja tämä tietysti liittyy pitkälti siihen, miten tulevan rahoituskehyksen hyväksymme. Ja jos ajattelemme sitten tekoälyn tiedonantoa toiselta päivältä toukokuuta, niin siihen jatkoksi esitimme digitaalisen Euroopan ohjelman monimuotisen rahoituskehyksen sisällä. Ja tämä ohjelma kuuluu kyllä laajempaan kokonaisuuteen, eli eh, sisämarkkinoihin, digitalisointiin ja innovointiin. Sinne miljardeja euroja on ohjattu, jotta parempaan suuntaan yhteiskuntaa jälleen pystyttäisiin eh, siirtämään. Ja tämän luvun sisällä sitten on uusi horisontti Euroopalle ohjelma ja uusi digitaalinen Eurooppa-ohjelma myös. Ja tässä on myös kyse tällaisesta infrastruktuuriohjelmasta, eli verkkojen Eurooppa-ohjelma linkittyy tuohon digitaalisen Euroopan ohjelmaan ja sitten tuo digitaalinen Eurooppa-ohjelma vastaa siitä, että me voimme digitaalisen puolen haasteisiin vastata esimerkiksi näillä supertietokoneilla ja myös massadatan käytön mahdollisuuksilla ja tekoälyn käyttö erityisesti julkisten palveluiden puolella miten siitä voidaan hyötyä. Ja sitten tietysti aina pitää muistaa tuo verkkoturvallisuus. ja sitten voidaan tietoverkkoturvallisuutta varten luoda tällaisia huippuosaamiskeskuksia. Ja näin joku tietty teknologia voi olla paljon kestävämpi ja vastustuskykyisempi ja siksi sitä tulee kehittää. Eli tämä nyt ihan pähkinänkuoressa, mihin pyrimme tekoälypuolella tekemään. Ehkä muutama sana tuosta paketista vielä muutenkin. Eli me haluaisimme luoda tällaisen yksittäisen alueen, jossa samat yksityisyyden suojasäännöt pätevät ja tietovirrat voivat kulkea taatusti ja vakaasti. Tekoäly on ollut käytössä jo vuosikausia, siis ikuisuuksia. Minä olin opiskelija siinä vaiheessa, kun tekoälystä alettiin puhua ja nyt on ikään kuin vallankumouksellisesta teknologiasta kyse, kun päästään käsiksi niin suunnattoman määrään, määrään tietoa. Eli tiedon täytyy pysyä täällä Euroopassa ja sen täytyy tietysti liittyä siihen, millä tavalla me tätä tietoa sitten käytämme kaikkeen. Nykyisellään tämä tieto on varastoituna tuonne Yhdysvaltoihin pitkälti ja se tuo sitten haittoja meille ja siitä syystä me tällaista datapakettia esitämme Euroopalle – ja yksi tämän valiokunnan ja parlamentin ja Euroopan yleisesti menestyksistä, menestysaskelista on ollut tuo avoimen datan politiikka. Ja jos me nyt otamme sitten tämän politiikan konsolidoiduksi, katsomme mikä on yleinen etu, julkinen hyöty ja niin poispäin, mitä enemmän dataa meillä on, niin sitä enemmän tietysti tekoälyä eri yritykset ja hallinto voivat käyttää. Me olemme saaneet myös selkeän viestin siitä, että me emme halua tämän yksityisten yritysten väliseen tietojen vaihtoon puuttua. Me annamme tällaista suuntaviivastoa siitä, mitkä olisivat parhaat keinot yritysten toimia ja uskon, että tämä myös totta kai päätyy keskustelumme kohteeksi. Ja me olemme esittäneet tällaisia reiluussääntöjä eri eri järjestelmille, joiden pitäisi sitten taata kaikki mahdollinen avoimuus myös yritysten välisissä suhteissa ja jos jotakin sitten menee pieleen, niin olisi myös korjausmenettelyt. Hyvä puheenjohtaja, tässä luettelo on jo aika pitkä ja varmaankin jäsenillä voi olla kysymyksiä sitten myös tähän tai muihin osiin pakettia. Kiitokset suunniteltu puheaikan ylitti tässä vähän minuutilla. Kiitos siitä. Tässä todellakin on kyseessä suuri paketti ja teidän tietysti on kuvaltava sitä, eh, mistä tässä on kyse. Lähdette liikkeelle tekoälystä ja sitten eh, eurooppalainen eh, tietoalue ja sitten julkiset tiedot, komission suositukset, mitä tulee tieteellisen tiedon säilyttämisen ja sitten ohjeet liittyen yksityisiin tietoihin ja niin edelleen. Eli tämä todellakin on varsin laaja ala ja sisältyy varsin monenlaisia asioita. Tämä tietysti liittyy myöskin Euroopan parlamentin ja tällainen yhteenveto kymmenessä minuutissa ei välttämättä onnistu ihan helposti. Nyt sitten voimme käydä keskustelua aiheesta, koordinaattorit tai varajäsenet, ja näistä kullekin puheaikaa kolme minuuttia. Ja sitten muille jäsenille minuutti per puhuja. Ja kun ei täällä nyt kovin paljon väkeä ole, niin uskoisin, että on mahdollisuus käydä hyvä keskustelu. Jokainen varmasti voi oman näkemyksensä tuoda esiin. Ensinnä Kasti Jo ja EPP, olkaa hyvä. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Pyrin pysymään kolmessa minuutissa. Ehkä aikaa kuluu vähemmänkin. Tekoäly sinällään, niin kuin totesit, ei ole uusi asia. Ei sitä aina ole ollut olemassa, mutta kuitenkin jo pitkään. Kun nyt katsotaan elokuvien nimiä viime vuosikymmeneltä, sellaisia, joissa aiheena oli tekoäly, eli tällaisia melko simppeleitä sitten näihin oikein moderneihin viimeaikaisiin elokuviin. Mutta digitaaliteknologia on kehittynyt ja todellakin yhteiskuntamme on sen myötä muokkautunut ihan uudenlaiseksi. Ja Mm. On syytä kiittää komissiota tämän tiedonannon esittelystä ja asian tutkailusta. Ja nyt keskityn tässä muutamaan seikkaan. Ensinnäkin tämä aihealue on laaja ja on yhteydessä tietysti monivuotisen rahoituskehykseen – keskustellaan eh, ylipäätään myöskin tutkimuksen puitteistosta ja mihin pyritte sitten tulevaisuudessa eh, tämän puiteohjelman osalta. Mainitsitte jo joitain seikkoja, mutta voisitte ehkä vähän yksityiskohtaisemmin tästä kertoa. Ja tiedonanto toteaa, että seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen kaudella tehtävät ehdotukset tulevat sisältämään myöskin sitä, että edistetään digitaalisia taitoja e, ja tämän tyyppistä osaamista. E, miten tätä on mahdollista kehittää eteenpäin? Ja sitten toinen asia. Nämä ää, e, säätelevät sandbox-kysymykset, jotka tiedonnossa mainitaan, mistä niissä on kyse. Nehän näitä erityyppisiä. Esimerkiksi valmistusvaiheessa, tuotantovaiheessa, agribut vaiheessa toteutettavaa digitaalista osaamista pyrkivät hyödyntämään. Ja sitten digitaalinen sopimus tulevaisuudessa. Aikooko komissio tältä pohjalta esittää lisää lainsäädäntöä vai onko tässä nyt pohjustettu vain ja päädytty siihen, että tällä kaudella ei tämän enempää mitään tulla esittämään, kun nyt pidetään mielessä tulevat vaalit. Olisi hyvä, jos voisitte hieman kommentoida näitä seikkoja. Thank you for your... Kiitos näistä kommenteista. Voisi olla ehkä hyvä, hieman niputtaa näitä kysymyksiä ensin ja sitten voitte vastata niihin yhdessä. Ja sitten eh, Ramodinho, olkaapa hyvä. Muito obrigado. Queria começar por saudar o senhor diretor. Kiitos oikein paljon. Toivottaisin päihtön meille tervetulleeksi. Kiittelisin myös sitä, miten kunnianhimoinen esityslista teillä on. Haluaisin ottaa yhden esimerkin esiin ja esittää yleisemmän kysymyksen. Eilen oli määräaika kaupungille ja kunnille liittyä Wi-Fi for Europe-aloitteeseen. Se oli menestyksekäs, koska 75 prosenttisesti kaupungit liittyivät tähän aloitteeseen mukaan. Tämä osoittaa selkeästi tärkeää asiaa. Kansalaisyhteiskunta Euroopassa – on valmis digitaalisen vallankumoukseen. Mutta samalla, kuten pääjohtaja tietää, on viiveitä keskeisissä osissa tätä ehdotusta. Euroopan pitää valmistautua paremmin. On mahtava ajatus, että eurooppalaiset saadaan tukemaan Eurooppa-hanketta, ja tällaiset aloitteet ovat silloin erityisen tärkeitä. Siksi täytäntöönpano ei saa tehdä tyhjäksi näiden aloitteiden sisältöä. Eli ajatukset ovat hienoja, mutta on huolehdittava siitä, että nämä ehdotukset toteutuvat käytännössä, ovat kestäviä ja todella toteutuvat aikataulun mukaan. Vähän kerrallaan meidän on luotava eurooppalaista digiasemaa, jossa selviämme hyvin nykypäivän – yhteiskunnassa. Meidän yhteiskuntamme voi olla näin myös osallistavampi. Vaarana ei saisi olla sellainen, että on jotenkin tällainen kone versus ihminen yhteiskunta, ja se saattaisi olla väärällistä kehityskulkua. Hienoa, että komissio tekee paljon työtä. Se on hyvä asia. Minusta tuntuu, että budjetin korottaminen 100 miljoonaa digialan tieteeseen, niin on hyvä asia, mutta me tarvitsemme vähän lisää vauhtia tähän. Täytäntöönpanon pitää olla nopeampaa, koska meidän pitää pysyä kehityksen vauhdissa mukana. Kiitos. Kiitokset. Onko vielä muita varjoesittelijöitä, jotka haluaisivat käyttää puheenvuoron? Jos ei niin sitten on rouva Nieblerin vuoro. Olkaapa hyvä. Kiitos. Niin kuin yleensä, on minulla nytkin jotain eh, hyödyllistä sanottavaa. Kiitos herra pääjohtaja, että pääsitte tänne ja kerroitte hieman siitä, mitä pääosasto Connect on tehnyt digitaaliasioiden saralla. Tästä kiitokset. Uskoisin, että tämän tyyppisissä kysymyksissä eh, Eurooppa etenee oikein hyvin. Olemme vastanneet digitaalisiin haasteisiin. Ja täällä valiokunnassa eh, varsin monet kollegat ovat olleet tukena, niin jotta näissä asioissa ja tässä lainsäädännössä edettäisiin mahdollisimman nopeasti. Esittäisin kaksi huomiota ja kysymystä. Tekoälytiedonanto, kävin sen nopeasti läpi. Siinä on paljon jonkinlaisia itsestäänselvyyksiä, jos näin voi sanoa. Ja haluaisin kysyä, teiltä seuraavaa. Mikä mielestänne on avain siinä, että teko älyn osalta Euroopan rooli voisi nykyisestä vahvistua? Ja sitten kun tekoälystä puhutaan, niin ainakin omassa maassamme laajasti keskustellaan siitä, kuinka pitkälle olemme varmiit menemään siinä, että Google-tyyppiset yritykset, joilla on hallussaan avainteknologiaa ja osaamista ja patentteja, että kolmansien maiden yritykset tulevat mukaan. Eli suoja, osaamisen suoja, oman teollisuutemme suojelu. Onko teillä suunnitteilla jotain tähän liittyen? voitaisiinko ajatella jonkinlaista vähimmäisharmonisointia jäsenmaissa suhteessa kolmansien maiden tekemiin ostoihin? Varsin usein on puhuttu luovista aloista. Se on myös meillä varsin laaja teollisuuden ala ja se, kuinka tekijänoikeudet voidaan suojata ja komission ehdotukset eivät mielestäni näitä asioita tarkastele riittävän yksityiskohtaisesti. Voisitko jotain sanoa? Ja sitten digitaaliset taidot. Tässä meillä on kyllä vähän vielä töitä tehtävänä Euroopassa. Olen tutustunut esimerkiksi siihen, mitä komissiossa on todettu naisten tilanteesta. Tässä todellakin on vielä tekemistä paljon, eli naiset digitaalisessa maailmassa – en tiedä, voisitteko kertoa siitä, miten ja mitä aiotte tehdä, jotta saisitte paremmin naiset liikkeelle, jotta saataisiin paremmin hyödynnettyä potentiaalia myös naisista puhuttaessa sillä kun tarkastellaan lukuja, mitä tulee esimerkiksi teknisiin aloihin ja ammatteihin, niin todella naisten osuus monissa jäsenmaissa on varsin alhainen ja tähän voisi olla syytä puuttua jotenkin. Ja vielä foorumisääntelystä. Tämä keskusteluhan on käynnissä. En tiedä, e, olisiko tämä asia voitu ehdotuksessamme ottaa vähän kunnianhimoisemmin esiin. Eli enemmän jonkinlaista perussääntelyä tässä. Kiitokset. Tässä tulikin monia mielenkiintoisia kysymyksiä. ja jäämme odottelemaan vastauksia. Onko täällä vielä puheenvuoro pyyntöä? Rova Kumplanatri, olkaa hyvä. Thank you, uh, it's... Kiitos. Komissio on todella tehnyt paljon työtä. Ja monivuotisessa rahoituskehyksissäkin näyttää hyvältä tällä saralla digitalisaation alalla Euroopassa. Se on tärkeää työtä. Rinjo sanoi, että digitalisaatiossa ollaan ottamassa edistysaskeleita. Yleensä minä puhuisin enemmän myönteisistä asioista kuin huolen aiheesta, mutta moni muotisissa rahoituskeuksissa pitää löytää siis ratkaisuja. Ja yritykset voivat löytää ratkaisuja globaaleihin haasteisiin tuotteisiimme ilmasto. Me neuvottelemme nyt energiasta ja digitalisaatiosta siellä, mutta nyt haluaisin ottaa erityisesti esiin e-terveysasian, sähköinen terveys. Tulevaisuuteen ei ole ehdotettu kovin suurta terveysohjelmaa, mutta tämä liittyy myös siihen, miten tietoa käytetään terveysalalla. E-terveystiedonanto on olemassa sinänsä Miten teette yhteistyöstä komissiossa näiden kysymysten saralla? En ole itse lääkäri, vaan insinööri, mutta minua huolestuttaa kuitenkin, että jos on niin, että kaikki tieto, jota kerätään palveluissa, me kerätään nyt yritysten toimista. Jos siellä on minun tietoa, niin miten voidaan suojella henkilötietoja? En halua, että luodaan tarvetta yritysten kautta siihen, että ihmiset lähtevät hoitamaan itseään ja mielenterveyttäänkin. Esimerkiksi Yhdysvalloissa opioiden käyttö on huolestuttavaa. Eli luodaan tavallaan tällaista tarvetta ja sitten markkinoidaan tämän luodun tarpeen pohjalta. Eli ymmärrättekö, mitä tarkoitan? Terveystieto julkisesti hallinnoitua tietoa? Kuuluuko se sairaaloihin, kuntiin vai onko tämä myös yritysten tietoa? Nythän puhutaan yleisestä tietosuoja asetuksesta. Macron senaatissakin Yhdysvalloissa sanoi, että kyllä tämä onnistuu meillä Euroopassa. Me pelkään näitä suuria jättiyrityksiä. Se on innostava meidän työssämme, että voidaan asettaa tietyt säännöt, vaikka ei ylisäätelyä halutakaan. Joten konkreettinen tapa ehkä pystytte vähän kertomaan minulle siitä, miten komissio ajattelee vähän rajat ylittävästi, kun ehdotetaan uusia ohjelmia. Ja sitten tuo bisnesalusta, yritysalusta, sitä pitää vähän säädellä myös. Kyllähän me haluamme, että alustoja käytetään enemmän ja toivoisin, että niitä käytettäisiin myös julkisen talouden puolella. Kaikissa kaupungeissa voisi olla alustoja vaikka paljon, mutta – kilpailu on eduksi kuluttajillekin ja ehdotettu avoimuus varmasti antaa riittävän tarvittavan tiedon kuluttajille. Se on tärkeää. On suojeltava tietenkin pienempiä, jotka haluavat tulla markkinoille ja tarjota monimuotoisuutta, jota tarvitaan. Tekoäly, siinä on paljon pohdittavaa ja tekemistä. Tässä tarvitaan paljon ajattelua, ei ainoastaan sääntelyä, moraaliset kysymykset, jos ajatellaan robotiikkaa tulevaisuudessa. Kuka tätä työtä tekisi, jos Euroopan parlamentti? Kiitokset. Mielenkiintoisia puheenvuoroja ja kysymyksiä on esitetty ja kuultu. Ehkä minäkin esitän yhden. Eli eh, internetin käyttö mahdollisuus kaikkialla, mutta Tsekissä esimerkiksi tämä on ongelmallista, koska on paljon pieniä kyliä, jotka eivät pidä tarpeellisena välttämättä tällaista. Eli Tsekissä todellakin on paljon pieniä kyläyhteisöjä. Ja sitten tietoturva-asia ja avoimet tiedot toisaalta. Ja Tämä liittyy tietysti eh, tietosuojakysymykseen. Niin kuin totesittekin jo, eh, useimmat palvelimet ja eh, tietojen säilytys tapahtuu Euroopan unionin ulkopuolella ja meidän on katsottava, miten voimme siis suojata omat tietomme kyberavaruudessa, että me ole välttämättä riippuvaisia ulkopuolisista tässä. Tämän lisäksi sitten standardointi ja teollisuoja. Tämä on erittäin tärkeää. Esimerkiksi monissa yhteyksissä puhutaan suurista tietomääristä, eikä välttämättä keskitytä pelkästään asiakaspalveluihin tai suorin vaikuttimin tuotantolinjoissa. Mutta tietoa säilytetään jo luonnosvaiheessa esimerkiksi eh, lämpöyhteyksissä ja tässä tarvitaan tietty yhteys laatuun. Emmekä välttämättä eh, ymmärrä näitä yhteyksiä ja on kerättävä valtavat tietomäärät ensin, analysoitava ne kuinka on mahdollisuus tällaisia tietoja vaihtaa ja sitten suojata tietoja. Jos esimerkiksi kyse on uusista toimittajista, tällöin ei välttämättä ole mahdollista päästä eh, paikan päällä riippumatta nyt siitä, mikä asiantuntija on. Ja toisaalta sitten eh, tiedetään, että kyseessä on uusi asia. Eli tässä ikään kuin tämä raja eh, avointen lähteiden ja toisaalta tietojen suojaamisen välillä, missä se kulkee. Olkaapa hyvä, nyt teillä on mahdollisuus vastata. Kiitokset puheenjohtaja, kuinka pitkään minulla on aikaa? Parikymmentä minuuttia, kappas. No, nyt vaikuttaa siltä, että olisi ikävä kiihdyttää, jos sain näin syvällisiä kysymyksiä, mutta varmaan parissa kymmenessä minuutissa ehdin vastata. Kiitos kysymyksistä ja minä tosiaan pyrin nyt sitten tarjoamaan niihin vastauksia. Aloitan samassa järjestyksessä, kun kysymykset kuulimme. Eli Del Castillolle ensin. Ensiksi haluaisin selventää, että tämä, tässä täytyy nähdä nyt tuo aikaraja oma paket, a, tekoälypaketti ja sitten sen suhde tuohon monivuotiseen rahoituskehykseen. Eli me olimme saaneet tuon tekoälypaketin ja sitten toinen toukokuuta saimme tuon komission monivuotisen rahoituskehyksen ja kesäkuun alussa me saamme komission kollegion hyväksymien ohjelmien lopputuloksen. Ja sitten jos ajattelemme tätä digitaalista puolta, siellä on monia ehdotuksia, joita on tiedossa mutta horisonttiohjelma ja sitten tuo digitaalinen Eurooppa-ohjelma ja sitten eh, Euroopan, tämä Connecting Europe-väline, ne ovat tärkeimmät, jotka liittyvät tähän digitaaliseen vara- sijoittamiseen, investointiin. Eli tuo digitaalinen Eurooppa-hanke, siinä on kahden vuoden ohjelmasta kyse täytäntöönpanoa ajatellen, eli meillä on kyse tuosta noista eri keskuksista, jotka on tarkoitus luoda. Ja kesäkuun alussa siis odottelemme tätä komission päätöstä ja varmaan kahdessa osassa kesäkuun alussa. Ja sitten minä olen valmis siinä vaiheessa saapumaan tänne, kun olemme saaneet nämä ehdotukset ja sitten voin vastata teille, jos vielä selvennettävää on, mutta tämä nyt näin yleisesti, mutta jotkut asiat sitten nyt jo voidaan esittää tässä tuon toukokuun toisen päivän monivuotisen rahoituskehyksen jälkeen, eli Pilar de Castillo kysyi tekoälystä perustutkimuksesta. Se on tietysti osa uutta horisonttiohjelmaa. Tekoäly kun ajattelemme sovelluksia, kapasiteetin rakentamista, julkisia palveluita ja taitoja, niin se kuuluu digitaalisen Euroopan ohjelmaan. Ja tekoäly, joka liittyy meidän yhteiskuntamme suojaan. Se liittyy sitten tuo verkkoturvallisuuskeskusten tehtäviin. Eli nämä ovat nyt nuo pää tekoälyyn liittyvät kohdat. Ja sitten jos ajattelemme tuota digitaalista Eurooppaa, niin siinä meillä on viisi kohtaa, eli tuo massadata ja sitten supertietokoneet ja tekoäly ja sitten verkkoturvallisuus ja myös se, että me jatkamme digitaalisten palveluiden turvallisella linjalla ja sitten vielä nämä pätevöitymistaidot. Ja jos me te haluatte nyt tästä tarkempaa tietoa, niin meillä on tästä vastuuta Euroopan tasolla tietenkin aktivoidaksemme ja kannustaa jäsenvaltioita eteenpäin, mutta tietysti meidän tulee saada jotain aikaankin ja me uskomme, että digitaalisella puolella taitojen kehittäminen, massatiedon käyttäminen ja, ja supertietokoneiden ja niin poispäin, niin tämä on eurooppalainen ongelma, koska koska me tarvitsemme enemmän työntekijöitä, opiskelijoita ja me tarvitsemme yliopistoja ja huippuosaamiskeskuksia tähän. Mitä äh, sitten äh, alemmas mennään, kun ajattelemme, minkälaisia taitoja tarvitaan palveluissa, turvallisuuskysymyksissä, kaikkialla perustietoa tästä digitaalisesta maailmasta, niin tästä on tulossa entistä enemmän alueiden jäsenvaltioiden vasta, vastuualuetta paikallisten alu, tehtävien tasolla. Tässä toimitaan ei niinkään keskusohjelmin. Ja tämän vuoksi tuo digitaalinen Eurooppa-ohjelma kiinnittää huomiota juuri näihin pidemmälle meneviin taitoihin, taitovaatimuksiin. Tämä koko keskustelu on Euroopan kannalta muutenkin tärkeää. Kaikki pätevyys ja kaikki taito tietenkin ja, mutta ei kuitenkaan pidä unohtaa sitä, että on paljon asioita, jotka voidaan paremmin hoitaa kansallisella ja paikallisella tasolla. Ja siksi digitaalisen Euroopan ohjelman sisällä me kiinnitämme huomiota juuri tähän edistyneeseen tasoon. Ja sitten me olemme maaliskuussa antaneet tiedonannon rahoitusmarkkinoiden mm, digitalisoinnissa. Fintech on sen nimi ja ihan monimutkaisesta asiasta on kyse, mutta pähkinän kuoressa sanoisin, että mm, on muutaman kuukauden vuoden pituiset aikarajat oikeudellisille vaatimuksille, eli rahoituspalveluissa yhdistyneessä kuningaskunnassa tai muualla Eurooppaa, niin paikallisen rahoitusviranomaisen täytyy täyttää tietyt vaatimukset helpottamaan innovointia. Tämä on tietysti väliaikainen ja varsinkin kyse on sitten alkuvaiheen yrityksistä, jotka voivat tällaista apua saada ja tätä käsitettä voidaan sitten käyttää monilla muillakin sektoreilla, joilla mahdollisesti tapauskohtaisesti sääntelijä voi sitten päättää, millä tavalla innovointia voidaan kehittää. Ja sitten vielä kysyitte sitä, että odotellaanko lisää lainsäädäntöä. No minä sanoisin, että kun tuo monivuotinen rahoituskehysehdotus on saatu, eli digitaalinen Eurooppa ja sitten nuo keskukset, niin en usko, että muita lainsäädännöllisiä ehdotuksia nyt tulevina vuosina sisämarkkinoille on tiedossa. Mutta koska näin me olemme ikään kuin saaneet tämän koko kentän kehystettyä jo näillä ehdotuksillamme ja näin haluamme taata sen, että se mitä nyt teemme saadaan täytäntöön pantua, joten en odottelisi mitään suurempaa lainsäädäntötointa, ellei nyt sitten jotain yllättävää ilmene. Ja Zorinjo puuttui merkittävään ohjelmaan myös, eli äh, Wifi kaikille eilen. Itse asiassa noita lupia allekirjoitettiin. Tämä on ollut hyvin merkittävä hanke. Se on ollut menestyksekäs myös, kun harva, harva siihen uskoi, erityisesti neuvostossa. Jotkut jäsenvaltiot suhtautuivat tähän erityisen epäilevästi, epäilivät sitä, tarvitaanko tätä alkuunkaan. Ja nyt sitten taas nämä luvut ovat varsin puolestaan puhuvia, kun ajattelemme, miten monet kunnat ja kaupungit ovat tähän osallistuneet. Ja voin kertoa, että me, meillä on niin paljon hakemuksia, että me, me, meillä ole edes riittävästi varoja tähän. Eli tämä monimuotisen äh, rahoituskehyksen sisällä, mutta sitten myöhemmin on tuo Connecting Europe-väline, kolme miljardia siinä on laajakaistaa varten. Ja nyt kun me olemme havainneet, että tämä hanke on niin menestyksekäs äh, jakaa tätä, näitä varoja, niin tätä pienti, pienille äh, yksiköille jaettavaa sitten jatkettaisiin. Ja näin. Ja sitten me olemme näin kuitenkin sitten vähän aliarvioineet, miten hankalaa on ollut muuttaa tätä kenttää Euroopassa, mutta tämä on nyt jo tehty ja tämä voidaan sitten hoitaa muillakin kentillä, mutta monimutkaisuutta oli paljon enemmän kuin odottelimme. Hyvä tulos on se, että me olemme tuossa yhteentoimivuusvaiheessa ja mutta me olemme joutuneet käyttämään tähän paljon enemmän henkilötunteja kuin kuvittelimme, työtunteja kuin kuvittelimme, mutta pääongelmat ovat ratkenneet ja kun saamme tämän hankkeen oikeasti toimimaan, niin voimme hyötyä siitä ja kutsua sitä menestystarinaksi myös. Ja näin uskonkin, että tämä on hyvä oppi tulevaisuutta ajatellen digitaalisella puolella Muussa tapauksessahan tällä ei ole sen enempää vaikutusta. Ja jos ajattelemme, miten saamme tämän merkityksekkääksi, niin jäsenvaltioiden välinen yhteistyö tässä on ensisijaista. Ja siitä se, se liittyy tähän supertietokoneohjelmaan myös, tietojen käsittelyohjelmaan, ja tämä liittyy Niblerinkin esittämään kysymykseen. When you see how much Tekoäly on valtava haaste, jos ajatellaan esimerkiksi, miten paljon julkisia varoja Kiinassa käytetään älykkäisiin kaupunkeihin, puolustuskysymyksiin ja niin edelleen. Se on ihan pelottavaa. Yhdysvalloissa tietenkin yleensä on jo laaja puolustusohjelma. Meillä ei ole oikein kumpaakaan Euroopassa. Eilen tai kaksi päivää sitten maanantaina olin hyvin kiinnostavassa kyberturvallisuustapahtumassa Berliinissä – ja todella painotan sitä, että on olemassa haasteita, jotka ovat EUn tasolla niin suuria, että ne olisivat EUn hoidettavia. EU, me kaikki, Brysselissä me ja jäsenvaltiot. Meidän kesken on saatava yhteistyötä aikaiseksi. Jos olemme varmoja siitä, että tekoäly on haaste, seuraava kysymys on, teemmekö yhteistyötä. Mielestäni pitäisi, meidän pitäisi pitää hyvänä sitä on tekoälyaloitteita Ranskassa ja Saksassa monissa jäsenvaltioissa. Siksi pyydämme, pyysimme 10. huhtikuuta jäsenvaltioita tekemään yhteisen aloitteen ja sitten me pohdimme sitä, miten saadaan tässä jotain eroa aikaiseksi. Koska digitaalisen Euroopan ohjelmasta tämän kolmen viikon kuluttua, niin siitä näette sitten, että pyrimme nyt puuttumaan tekoälyn keskeisempiin kysymyksiin, mutta myöskin operationaalisiin kysymyksiin. Miten voidaan huolehtia vastaanen puheenjohtajankin kysymykseen? Kun ajatellaan tietoa, että kerätään Euroopassa, että se jää Eurooppaan, se tietoa käytetään hyväkseen Euroopassa. Nyt on ymmärretty, että alalta ylöspäin tehtävä tutkimus ei riitä. Digitaalinen Euroopan yleinen ohjelma. Sitten sanotaan, että tehdään tutkimusta ja mitä sitten. Supertietokoneet on tyypillinen esimerkki. Paljon on tehty puiteohjelmissa työtä tämän, tällä saralla, mutta tulos on se, että mikään suurista supertietokoneista maailmassa, ja nämä tärkeitä tekoälyn osalta, eivät ole eurooppalaisia, koska me olemme seurannasta, kuten Ebasin ja muiden ohjelmien osalta, jossa sanottiin, että no seuraavaksi sitten Galileo tai Airbus. Ja nyt me täytämme tätä aukkoa. EuroSPC-aloitteen kautta. Valiokunta varmasti pitää sitä tervetulleena. Tiedän, että teillä on suunnitteilla lausunto pian tähän aiheeseen liittyen, joten digitaalinen Eurooppa jatkuu siirrytään supertietokoneiden seuraavaan sukupolveen. Tietokeskukset tekoälylle, että linkitetään innovaatioihin. Tätä, että Euroopasta tulee tästä, että tarvitsemme tietenkin paljon osaamista tekoälyyn, jotta voimme edetä tällä saralla. Toinen keskeinen ongelma, johon viittasitte, on se, että eurooppalaisten yritysten ei pitäisi lähteä vain liikkeelle eurooppalaisina, vaan niiden pitäisi voida pysyä eurooppalaisina yrityksenä. Erityisesti kun ajatellaan, että ei ole niin selvää, mistä raha tulee, että se olisi vain yksityistä rahaa. Me olemme esittäneet välinettä, Trade Defense-väline, kaupan puolustuskeinoissa luodaan tällainen tarkastelu, joka liittyy yritysostoihin – strategisilla aloilla. Ja aina, jos ajatellaan toimintaa, se on tämän välineen alla. Yhteislainsäätäjät, jos hyväksyvät tämän, voimme valvoa kunnolla Euroopan tasolla asiaa, jotta voimme yhdessä jäsenvaltioiden kanssa seurata sitä, ketkä omistavat yrityksiä, jotka tekevät työtä kyberturvallisuuden tai tekoälyn alalla. Sitten luova ala. Kyllä. Todella olen kanssanne aivan samaa mieltä. Luova ala on yksi tärkeimmistä asioista, jos ajatellaan BKT-tämmekin Euroopassa. Teemmekö tarpeeksi? No, luultavasti mitä tahansa teemme, niin se ei ole koskaan ihan tarpeeksi, jos katsotaan, miten valtavasti luovia töitä käytetään alustoilla EUn ulkopuolella. Siellä on meidänkin luovia tuotoksiamme. Todella painottaisin sitä, että meidän on saatava tekijänoikeusdirektiivi päätökseen. lainsäätäjät tietenkin tekevät työnsä niin kuin haluavat, mutta keskustelu oli monimutkainen demokraattiset laitokset Euroopassa tekivät päätöksensä ja nyt meidän on edettävä. Jos ajatellaan, miten hankala tämä keskustelu on, se on hankala. Joka tapauksessa meidän on kuitenkin saatava aikaiseksi päätös, mitä teemme tekijänoikeuksille digimaailmassa. Monivuotisista rahoituskehyksistä huomasitte siis, että olemme ehdottaneet merkittävää korotusta mediaohjelmaan. Luovan Euroopan ohjelman puitteissa, koska se on ollut eurooppalainen menestystekijä. Monet menestyksekkäät elokuvat, jotka ovat saaneet Oscar-nimityksiä niin edelleen, tunnustusta Berliinissä, Kannissa, Venetsiassa, ovat saaneet mediaohjelman tukea, joten on tunnustettava, että mediaohjelma on menestynyt Euroopassa. Sitten digiosaaminen. Kuten sanoin, Tämä on todella keskeinen osa digitaalisen Euroopan ohjelmaa. Lähdimme vähän Wi-Fi for EU-hankkeen tapaisesti digiosaamisjärjestelmän kautta. Ennen kuin lupaamme mitään, meidän on kuitenkin huolehdittava siitä, että pystymme toteuttamaan tätä hanketta käytännössä. Tämä työ on kuitenkin nyt käynnissä ja minun komission jäseneni ajaa todella tärkeänä aloitteena sitä, että saadaan miesten ja naisten tasa-arvoa digialan työpaikkoihin. Jos ajatellaan digiyrittäjyyttä, johtotehtäviä digialalla ja digiosaamista kaiken kaikkiaan, niin naisten osuus on aivan liian pieni. Emme voi hyväksyä näin pientä osiota. Lorena Renzo osastoltani on täällä salissa mukana. Hän on johtamassa näitä asioita meidän pääosastolla. Meidän mielestämme suuren tapahtuman, oliko se 11. päivä? 19. päivä kesäkuuta täällä Brysselissä. Ja pyrimme tämän tapahtuman kautta puuttumaan juuri tähän naisten asemaan digialalla. Haluamme kuuloista keskustelua kaikkien kanssa, jotta kaikki ymmärrämme, mitä tässä pitää nyt tehdä. Ehkä siellä voidaan sitten vähän syvällisemmin puuttua tähän teidän kommenttiinne. Sitten alustojen säätely. Vaikea tasapainotteluharjoitus siinä, miten ratkaistaan ongelmia, puututaanko ongelmiin vai huolenaiheisiin. Me pyrimme esittämään välineen, joka ratkaisee ongelmia. Kun nähdään siis selkeästi, että ongelmia on, niin me pyrimme esittämään ratkaisuja. Tietenkin tämän lisäksi on myös huolenaiheita. PK-yritysten tai muiden yritysten huolenaiheita alustojen alla. Demokraattista keskustelua on käytävä tästä välineestä jälleen. Ja lopulta on löydettävä tasapaino. Jos katsotaan avoimuutta ja oikaisukeinoja, niin nämä ovat keskeisiä seikkoja, joista emme keskustele, mutta me kuuntelemme varmasti hyvin tarkkaan parlamentin kantaa, samoin kuin neuvoston. Edustaja Kumpula-Natri olen, olen itsekin insinööri enkä lääkäri, mutta urani aluksi lähdin luomaan yhteistyötä, teleyhteyksiä Bosniassa lastensairaalan. E-terveys on ollut siis työsarkaani pitkään, mutta nyt on ehkä ensimmäinen kerta, kun näin, että digitaalisuus tekisi valtavasti eroa siihen, miten ihmiset voidaan hoitaa ja voivat nauttia paremmasta elämänlaadusta. Elinajan odotte lisääntyy jatkuvasti, kasvaa jatkuvasti. 10. huhtikuuta monet jäsenvaltiot allekirjoittivat ajatuksen siitä, että on yhteinen tietokanta, linkit, tekoäly, henkilökohtainen hoito täsmällisempi toiminta, ei vain silloin, kun potilailla on ongelma, mutta kysyä myös siitä, että säästetään rahaa. Emme voi ihan noin nopeasti muutamin sanoin käsitellä tällaista laajaa aihetta. Mielelläni tulen selittämään digiterveyskysymystä ja lähettämään teille vähän paperillakin tätä tietoa, kun tämä on aivan erityinen ala. Mutta jos on olemassa joku ala, joissa digialla voi saada aikaan paljon Euroopassa, niin se on terveys juuri. Terveys on tärkeä ja ainoastaan työnä, kun ajatellaan luovalla, mutta 6 prosenttia BKT, se on taloudellisesti siis tärkeä ala. Ja yli 10 prosenttia kuluu terveydenhoitoon kaikissa jäsenvaltioissa ja se on kasvamaan päin. Se ei ole tärkeä vain meidän kansalaisillemme, vaan se on tärkeää siksi, että meidän on voitava huolehtia vakaasta terveydenhoitojärjestelmästä myös tulevaisuudessa Euroopassa. Ja datapohjainen terveys, tekoälyn käyttö ovat meille tässä tärkeitä asioita. Meillä on vaihtoehtoinen tie verrattuna Yhdysvaltoihin tai Kiinaan. Me haluamme parantaa tekoälyn käyttöä, julkisia palveluita, eikä niinkään kehitellä uusia aseita tai huolehtia siitä, että voimme valvoa koko yhteiskuntaa massiivisin valvontatoimin. Tämä on siis todella tärkeä asia ja yleisen tietosuoja-asetuksen voimaan astuminen helpottaa asioita, koska näin voidaan siirtää tietoja. Kansalaiset voivat siis kulkea tiedot mukanaan ja ovat siis omaavat täysin tämän tiedon. Tiedän, että minulla on puheaika loppumassa, joten vastaan vähän nopeammin nyt. B2B-säätely, tämä on tasapainoinen lähtökohta, mutta totta kai olemme valmiita osallistumaan keskusteluun. Puheenjohtaja, te viittasitte hyvin tärkeään seikkaan, nopea internetyhteys kaikille kansalaisille. Yksi vastaus toivottavasti saadaan neuvotteluista, jotka ovat hyvin monimutkaisia. Se liittyy yleishyödyllisiin palveluihin. Ja parlamenttihan on vaatinut, että tietty nopeus on turvattava kaikkialla Euroopan unionin alueella. Toivon, että uusi eurooppalainen koodi tuo sääntelyvastauksen ja että investoidaan enemmän varoja ja hyvin tarkkaan käytetään kansallisia alueellisia resursseja, mutta myös eurooppalaisia varoja. Verkon Eurooppa-välinen varat, kolme miljardia, ovat tärkeitä, kun katsotaan erityisesti, missä markkinat eivät toimi. Avoin data ja tietosuoja. Tämä on varmasti edelleenkin hyvin vilkasta keskustelua. Tähän ei ole mitään ihmeratkaisua. Mistä tuntuu, että tarvitsemme avointa dataa, koska näin saadaan innovatiivisia startup-yrityksiä Eurooppaan, mutta toisaalta tietosuoja on tärkeä. Ei tässä varmaan ristiriitaa vain ole. Yksi asia on nähtävä selvästi ja viittasitte siihen. Meidän pitää huolehtia siitä, että data on standardoitu, säilytetään sitä hyvin, että tieto on käytettävissä ja että tietoa löytyy Euroopasta. Digitaalisen Euroopan ohjelmassa on suuri osio, joka käsittelee juuri tätä datan käyttöön säilyttämistä Euroopan alueella, erityisesti kun ajatellaan tekoälysovelluksia. Kiitos oikein paljon. Pahoittelen, jos en ole vastannut ihan kaikkiin kysymyksiin yhtä syvällisesti, mutta kuten sanoin, olen valmis lähettämään sihteeristölle vielä lisätietoa. Kiitos. Thank you very much. It was uh, very... Kiitokset. Todella mielenkiintoista. Ja mm, Juuri tämän vuoksi kutsuimmekin teidät tänne valiokuntaamme, koska nämä ovat yhteiskunnallemme tärkeitä kysymyksiä ja tärkeitä ajatellen tulevaisuuttamme ja teollisuuttamme ja muitakin aloja, terveysalaa ja niin edelleen. On erittäin tärkeää, että myös täällä Euroopan parlamentissa tiedämme vähän enemmän, mitä tuleman pitää riippumatta nyt siitä, ollaanko insinööriä niin kuin me täällä, tai onko eh, valmistunut lääkäriksi tai eh, miksi tahansa, niin tärkeää on tietää, miten kaikki tämä toimii, miltä hieno tulevaisuus näyttää ja miten saadaan mahdollisesti nopea internet kattamaan koko Euroopan unionin alue. Totta kai se muodostaa tärkeän osan tätä kokonaisuutta. Toivottavasti mahdollisimman pian tarjoutuu uusi tilaisuus voida kutsua teidät tänne. Kiitos, lämpimät kiitokset tästä. Well, we are at high noon in schedule. So what a brilliant situation that we are following timing according No niin, jatketaan. Aika hyvin on pysytty aikataulussakin. Se ei aina ole ihan helppoa Euroopan parlamentin tyyppisessä paikassa. Sitten hieman käytävissä olevista neuvotteluista. Puolustusteollinen kehitysohjelma Rova Krostet Ja sitten kaksi muuta asiaa. Annan tässä ensin puheenvuoron Roa Krostetille kolmas, silloinkin pidettiin kolmas päivä viidettä. Eli tässä on jo kerännyt muutama päivä vierähtää näistä uutisista. Ja toivottavasti sitten neljäs viimeinen trilogi pidetään 22. päivä viidettä. Rova Krostet, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Kiitokset. Tosiaan kolme kolmikantaneuvottelua on käyty maaliskuusta toukokuuhun ja nyt parlamentin kanta on ollut vahva näissä kolmikantaneuvotteluissa ja olemme saaneet kahdelta esittelijältä sekä talousarviovaliokunnasta että ulkoasianvaliokunnasta tukea. Me olemme kaikki samaa mieltä asioista ja puollamme näin ollen parlamentin kantaa. Monia asioita otettiin esille, erityisesti talousarvio. Me lähdemme täysin erillisestä näkökulmasta neuvoston suuntaan. Neuvosto on kuitenkin pieniä askelia ottanut, kun toisessa kolmikannassa 85 prosenttia siellä on esitetty uudelleen käyttöön ja me olemme saaneet näin askelia 25 prosenttia olemme ehdottaneet, eh, mutta kannat ovat varsin kaukana toisistaan toimielinten välillä ja me haluamme välit, välttää sitä, että me nykyohjelmia ryhtyisimme kovin paljon muuttamaan. Sitten nämä tutkikelpoiset järjestelmät. Minä haluan, olen korostanut sitä, että poikkeus, joka koskee yrityksiä, jotka ovat kolmansien valtioiden ohjaamia. Neuvosto on ottanut huomioon osittain parlamentin kannan tässä kysymyksessä, mutta muistuttaisin kuitenkin siitä, että artiklaa 7 tukikelpoisuudesta ja valintakelpoisuudesta täytyy ottaa ottaa huomioon, ei pelkästään poikkeuksia. Tämä on aivan olennainen asia ja tästä keskustelemme edelleen. Ja sitten työohjelmasta. Siitä on välitysratkaisukeskustelussa edelleenkin voidaksemme perustella täytäntöönpanoasetuksen. Parlamentti toivoi eh, tällaista ja me nimenomaan puhumme parlamentin mahdollisuuksista ja täsmennyksestä tässä asetuksessa sellaisista ohjelmista, jotka kuuluvat ohjelman rahoittamiin eh, hankkeisiin. Tässä toivon meidän pääsevämme, pääsevän suuremmitta ongelmitta eteenpäin. Sitten jos ajattelemme nämä eh, kelpaamattomat kannattamattomat hankkeet, no neuvosto ei pysty kovinkaan hyvin hyväksymään parlamentin esittämää muotoiluehdotusta. Me jatkamme siis työtä, mutta mahdollisesti suhteellisen pian päästään yhteisymmärrykseen asiassa. Ja sitten jos ajattelemme tätä rahoitussäännöstä, välitysratkaisu on löytynyt, siinä ei mainita tässä ohjelmassa rahoitusvälineitä, vaan nähdään ne pikemminkin seuraavassa 2020 jälkeisessä ohjelmassa. Ja siinä tehdään siis 2019-2020 ohjelman eteen työtä, mutta jotta saamme nämä ohjelmat jatkumaan myös 2020 jälkeen, siihen on kiinnitettävä huomiota. Eli 2019-2020 nyt kyse on nimenomaan nyt erilaisista tuista, joita myönnämme ja siitä on nyt melkein jo valmi saatu valmiiksi tuo välitysratkaisu. Sitten näistä näistä de minimissäännöistä. Olemme parlamentin sääntöjä vieneet eteenpäin, eli kolme yritystä, jotka ovat peräisin kolmesta jäsenvaltiosta, ja siitä saataisiin konsortium yhteenliittymä aikaan pikemminkin kuin, että kyseessä olisi vain kahdesta, kahdesta jäsenvaltiosta. Neuvoston kanssa olemme päässeet tästä välitysratkaisuun, jonka pitäisi sitten parlamentissa myös mennä läpi. Ja jos sitten katson bonusjärjestelmää, kantamme on se, että niitä jaettaisiin, jos hanke kuuluu sitten Äh, määrittelemällemme luettelo, määrittelemämme luetteloon tai jos kyse on PK-yrityksistä. Me olemme esittäneet toiveen myös siitä, että meillä olisi bonuksista tällainen kokonaiskuva, eli 30 prosenttia kokonaishankkeen talousarviosta. Se olisi tarpeen, jotta me voimme sitten käyttää ohjelman varoja oikealla tavalla ja saada mahdollisimman monelle hankkeelle järkevän rahoituksen. Näin minä vedin tämän asian yhteen. Anteeksi, aika kului vähän enemmän kuin oli tarkoitus, mutta olennaisin kävi tässä varmasti ilmi. Vielä tietysti neuvottelut ovat osittain käynnissä. 22. toukokuuta, kuten sanoitte, on seuraava kolmikantaneuvottelu. Parlamentti ei ole tässä nyt mitään aikaa ryhtynyt tuhlailemaan, mutta koska Koreaperia ei ole ollut sitten kolmikannan välissä ja sitten oli joita jäsenvaltioita, jotka sitten lopulta jumittivat vaativat keskustelun etenemisen ja niin poispäin, mutta toivon, että seuraavassa vaiheessa neuvostolla olisi todellinen neuvotteluvaltuutus ja pääsisimme sitten yhteisymmärrykseen. Kiitokset. Merci bien. Mahtavaa. Kiitos tästä tiedosta ja hyvästä yhteenvedosta, vaikka aikaa siihen nyt hivenien enemmän menikin kuin tarkoitus oli. No niin, seuraavaksi sitten Claude Turmes, olkaapa hyvä. Euh, merci beaucoup. Kiitän. No, minäkin sitten ranskaksi tässä jatkan. Neuvottelut etenevät aivan mukavasti. Monimutkaisista neuvotteluista on kyse. Vähän kuin olisi keittopuuhissa tarvitaan riittävä lämpötila, sitten oikeat ainesosat, tarpeeksi taitoa ja niin poispäin, ja sitten vielä sulattelunkin lopulta. Eli näin me olemme nyt sitten onnistuneet kuitenkin merkittävän asiakokonaisuuden purkamaan ja saamaan siitä sopimuksen, eli energia, ilmasto 2030 jälkeen, ja neuvosto itse asiassa oli luonut sellaisen lauseen tiettyyn artiklaan siitä, että olisi pakko liiteen mukaan toimia, vaikka, ja sitten toisaalta siinä oli tehty kohtia, jotka eivät olisi velvoittavia. Eli tässä todellakin täytyy nyt sitten katsoa tätä tarkoin, koska tuon suunnitelman rakenteessa oli niin paljon kohtia, jotka eivät olisi pakollisia toteuttaa kylläkään. Eli miten sitten näitä suunnitelmia toisiinsa voitaisiin, toisiinsa voitaisiin ujuttaa tai sitten täytäntöönpanna niitä yhdessä. Eli näin me ajaudumme vähän tuollaiseen epäselvään tilanteeseen, ja tämä on nyt saatu sitten selvitettyä. Eli meillä on yksityiskohtainen suunnitelma 2030 jälkeen, ja näin uskon, että meidän täytyy muistaa, että tähän mennessä meillä on ollut sitten uusiutuvien energioiden ohjelma, jota valittiin jäsenvaltioilta ja energiasynergiasta myös, ja sitten oli velvollisuus tehdä kertomus myös toimitusvarmuudesta ja verkoista ja niin poispäin. Kaikki nämä suunnitelmat nyt on sitten vedetty yhteen suunnitelmaan, joka luo parempaa avoimuutta ja näkyvyyttä, ja näin sitten yksityiskohtaisemmin voimme vertailla näitä toinen toisiinsa. Saamme nähdä, kuka mitäkin täällä tekee ja missä sitten voidaan vielä parantaa tilannetta, kuka mistäkin riippuu, mikä mistäkin riippuu ja niin poispäin, mitkä ovat kilpailemassa keskenään ja niin poispäin. Eli tämä sinänsä hyvänä asiana. Ja sitten toiseksi ilmastopolitiikka, tietysti nuo hiilidioksidipäästöt ja sitten toisaalta metaani ja sitten tuo mahdollinen hiilidioksidipäästö 30-35 prosenttia korkeammat metaanipäästöt saattavat olla tiedossa ja me olemme tässä sitten parlamenttiin äh, siis seuranneet esimerkiksi Kalifornia, jossa tuo äh, metaanipolitiikka on nykyään hirveän tiukka suhteessa hiilidioksidipäästöihin ja me olemme nyt sitten saaneet periaatesopimuksen tästä aikaan Euroopan metaanistrategiasta ja sitä vielä sitten vähän viimeistellään ja hienosäädetään. Ja vielä kolmanneksi käytiin keskustelua tällaisesta toimeenten välisestä asiasta, eli ilmastopolitiikka kuuluu pitkälti ympäristöministerien harteille, vaikka vähän sitten myös energia- ja talouspuolellekin. Eli jossain ajateltiin, että tämä kaikki laitettaisiin yhteen ikään kuin, mutta siitä olisi kyllä muotoutunut melkoinen soppa. Ja olemme nyt päässeet yhteisymmärrykseen siitä, että meillä on kaksi eri komiteaa. Asiat, jotka ovat pelkästään ilmastoasioita, niin ne pysyvät sitten ilmastoasiainministerineuvostossa ja sitten taas energiapuolen selkeät kysymykset kysymykset pysyvät tuolla energianeuvostossa. Eli tällaista työtä me nyt sitten olemme myös tekemässä komission kanssa tätä erottelutyötä mi, mitä, ja mi, myös sitä, missä voidaan näitä kahta asiakokonaisuutta sitten eh-, ehkä nähdä, mm, käsitellä yhdessä. Ensi viikolla myös kolmikanta on tiedossa. E, toivomme, että pääsemme kahdesta asiasta eteenpäin, eli tuosta energia asiasta Euroopassa. Me emme ole näitä eri energiakriisejä saaneet hanki kunnolla hoidettua ja meillä on entistä enemmän köyhiä Euroopassa ja sitten me puhumme myös energiaköyhyydestä. Me voimme puhua monen asian köyhyydestä, kuljetusten ja liikenteen ja niin poispäin, mutta kuitenkin tämä koskee erityisesti Itä-Euroopan valtioita siellä on myös vähän vanhanaikaista perusrakennetta ole, olemassa ja sitten monet ihmiset asuvat sellaisissa olosuhteissa, joilla, joissa ei oikeastaan ole kovinkaan ihmismäistä asua ja tällaista perusinfrastruktuuria ei ole eikä heillä ole rahaa sitten tilannetta parantaa. Eli me haluaisimme luoda sellaisen mekanismin, jotta kaikki jäsenvaltiot, joissa tällaisia ongelmia on, energiaköyhyyden kannalta erityisesti voisivat sitten tosiaan tilannetta parantaa ja vielä ensi viikolla ihan lopuksi nyt vielä mainitsen tämän. Me, me haluamme kiinnittää huomiota tähän, miten pyritään täyttämään nämä eri porsaan reijät tässä lainsäädännössä, eli jäsenvaltiot sitten voivat miettiä, miten paljon esimerkiksi uusiutuvia energiavaroja vuoteen 2030 mennessä jäsenvaltioissa aiotaan ottaa käyttöön. E, sitten täytyy sitten miettiä, että mitä jos tapahtuu, että on ajatellut tavoitteeksi 35 prosenttia, mutta jäsenvaltiot omissa ehdotuksissaan pääsevät vain 33 prosenttiin, eivätkä pysty muuhun. Eli meillä olisi eurooppalainen tavoite 35, mutta sitten hallitukset pääsevät ainoastaan 33 omissa ehdotuksissaan. Eli jollain tavalla tämä väli täytyy täyttää, millä tavalla me sitten saamme aikaan sellaisen mekanismin, paketin, joka äh, sitten täyttää sen, mikä kansallisissa ehdotuksissa vuoteen 2030 mennessä jää ikään kuin puuttumaan tuosta yhteistavoitteesta 35 prosenttia. Ja sitten kun äh, tähän hankkeeseen on jo ryhdytty, tämä mekanismi on lähtenyt käyttöön, niin me sitten seuraamme, miten se etenee, millä tavalla tämä reitti sitten etenee, toivottavasti lineaarisesti eteenpäin, eikä missään äh, banaanimuodostelmassa yhtäkkiä notkahda. Ja näin äh, sitten hallitukset yhdessä 2001, 2, 3, 4, 5 seuraavat tätä ja yhdessä sitten investoivat näihin uusiutuviin energiavaroihin ja näin pääsemme sitten eurooppalaisiin tavoitteisiimme vuonna 2030. Eli mainiota työtä tässä on saatu jo tehtyä neuvostossa. Erityisesti Ranska ja Saksa on tässä ollut aktiivisena mukana. Eli hallituksemme ovat pääsemässä nyt jo kannoissaan lähemmäs toinen toisiaan ja toivon, että tämä etenisi ensi viikolla tosiaan myös. Viimeinen kolmikantaneuvottelu on kesäkuussa tiedossa ja siellä no onhan meillä vielä pari-kolme muutakin asiaa ratkottavana, mutta vaikuttaa siltä, että kun tässä nyt olen ihan jo kokenut ammattikokki, että me pääsemme tästä eteenpäin, on olemassa tällainen mahdollisuus ajoissa tämän puheenjohtajakauden aikana asia saada pakettiin. Kiitos tästä. Taas kaunopuheisuutta kuulimme. Kolme minuuttia annoimme kyllä, mutta aika rajanne tässä nyt paukkuivat lähes kahdeksaan, kahdeksaan minuuttiin, mutta kuitenkin kiintoisaa tämä oli teitä kuulla. Uskon. Ja jatkamme sitten tosiaan kolmikantaa se oli huhtikuun lopussa. Tässä tulevien viikkojen aikana on sitten seuraava ja myönteisessä hengessä siihen lähdemme. Ja vielä lopuksi tämä kaikki aineisto, eli uudelleen tarkastelu vaatii meitä nyt myös meiltä huomiota ja Castilla de Vera on tässä ollut kärsivällinen ja hän voi nyt sitten selostaa meille 25. päivän huhtikuuta kuudetta kolmikantaneuvottelua. Uh, Puhunkin tässä omaa äidinkieltäni nyt ja näin voinkin puhua nopeammin. Eli siis todella vauhdikkaasti pysyäkseni ajassa kolmikantaneuvotteluista. Olen aina esittänyt vähän perusteluja koko lainsäädäntöehdotukseksi. Eli tässä on kyse neljästä direktiivistä, joita käymme uudelleen läpi. Ne yhdessä muodostavat tulevan direktiivin perustan. Nyt olemme jo loppuvaiheissa. Tarkoitus on kesäkuussa saada tämä valmiiksi, niin kuin aluksikin toivottiin. Ja tavoitteena on juuri se, että me saisimme tästä aikaan lainsäädäntökehyksen, minkälaisia investointeja tarvitsemme Euroopassa voidaksemme digitaaliseen muutoksen haasteisiin vastata. Eli minkälaisia uuden sukupolven verkkoja me tarvitsemme, voidaksemme luoda sellaisen verkon, joka palvelee kaikkia ja yhteisöä. Tässä kyse on ollut 15 ja siitä kymmeneen miljoonaan euroon, jota tarvittaisiin tämän, tämän luomiseen sähköisen viestinnän puolella. Kyse on kymmenen vuoden hankkeesta, kun 2009 tähän ryhdyttiin. Täytyy myös käydä läpi kuluttajien suojakysymyksiä ja pitää kiinni myös toimivaltakysymyksistä. Ja täytyy muistaa se, että kun me infrastruktuuriin sitten investoimme, niin se todellakin mm, palvelisi näiden verkkojen kautta ja myös sitten olisi riittävän houkuttelevaa sijoittaa näihin hankkeisiin tarkistuksia tässä on ollut. Parlamentti on tehnyt mm, sellaisia keskustelut komission tekemistä eh, muutosehdotuksista myös tietenkin. Ja me olemme jakaneet tämän kahteen suureen kokonaisuuteen, no oikeastaan kolmeen, no kahteen. No joka tapauksessa yksi on tällainen loppulaatikko, mihin laitetaan sitten kaikki, mikä ei näihin kahteen kuulu. Mutta yksi on sitten juuri se missä on päästy eteenpäin aikamoisella vauhdilla, millä tavalla me olemme näitä radiotajuuksia pystyneet nyt käsittelemään. Olemme saaneet tämä tähän digitaalisen sisämarkkinan näkökulman käyttöön ja olemme ikään kuin loppuvaiheessa nyt tässä, millä tavalla verkkoon sitten päästään uusien sukupolvien verkkoon eritoten. Ja tässä olemme sitten jo päättävässä vaiheessa ja myös sen, miten houkutteleva tällainen sijoitus mahdollisesti tuollaisiin verkkoihin voisi olla. Ja näin sitten me tietysti näemme, että koko yhteiskunnassa, taloudessa, kaikilla mahdollisilla aloilla me tarvitsemme juuri tätä taajuusyhteistyötä ja päätöstä. Tällä hetkellä uskomme, että seuraavassa kolmikannassa, joka on 22. päivä toukokuuta tiedossa. Françoiskin äsken viittasi juuri tuohon kolmikantaa päivämäärään, eli samaan aikaan todennäköisesti pääsemme tästä yhteisymmärrykseen, eli tuosta pääsystä, ja sen jälkeen käymme loppukolmikantaan, joka on 5. kesäkuuta. Jos kaikki menee hyvin, niin kuin me tietysti toivommekin, sekä parlamenttineuvosto että komissio. Toivomme tosiaankin, että heti kesäkuussa saamme tämän asian loppuun ja saamme sitten tällaisen uuden hienon tuloksen digitaalipuolella. Tätä tietysti kovasti jo odotellaan lainsäädäntökautemme merkittävimpiä kysymyksiä siis tässä nyt olemme pyörittelemässä ja toivomme, ettei tässä jouduta kärsimään, mutta toivon, ettei minun seuraavalla kerralla tarvitsisi kertoa teille mitään ikäviä uutisia, vaan eikä minun tarvitsisi edes puhua täällä, koska olisimme jo saaneet sitten tuon lopputuloksen aikaiseksi. Tämä varmaan riittää tältä erältä kiitokset. Kiitokset. Kiitos näistä valtavasti tässä on tehty jo työtä ja meidän täytyy itse itseämme tässä nyt sitten tsempata siihen suuntaan, että saamme nämä kaikki meitä hyödyttävät lopputulokset aikaiseksi. Kiitos, näin on aamun aikataulu saatu käytyä läpi. Ja iltapäivällä jatkamme tässä samassa tilassa. Kokous käynnistyy kello 14.30 työpäivä Brexit ja energiapolitiikka aiheena. Tervetuloa teille kaikille ja tervetuloa myös niille, jotka eivät nyt ole paikalla.